with uh, uh, my Ukrainian counterparts. Uh, and let me stop here. Thank you. Well, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Hyvä komission jäsen. Te nyt varmaan saitte tämän parlamentin tunnelmat. Me saimme teiltä hyvin paljon tietoa ja meidän täytyy jatkaa seuraamista, koska asiat muuttuvat tunti tunnilta. Mr. Chairman, uh, one thing is of course uh, uh, to debrief you from that meeting. Another one of course is uh, remaining available uh, to you to elaborate uh, on a number of these issues uh, in a bigger details. Uh,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 I would like to take the opportunity. Haluaisin tässä vaiheessa käyttää tilasta hyväkseni ja ilmoittaa, että kohta kahdeksan esityslistassa Albaniasta käydään suljetun oviin. Eli eh, tämä sitten toistetaan uudestaan virallisesti tämä ilmoitus, kun herra Albertini astuu saliin. Thank you. Bene, cari, cari colleghi, uh, we have to start... No niin, hyvät ystävät. Meidän on aloitettava muutaman minuutin kuluttua, koska meillä ei ole aikaa. Voimmeko nyt istua paikoillemme ja olla hiljaa? Pyytäisin, voisimmeko nyt siirtyä toiseen päätöslauselmaesitykseen koskien Turkin edistyskertomusta 2010 ja siihen tehtyin tarkistusten tarkasteluun. Ensin annan puheenvuoron esittelijälle Ria Omen Räytönille. Ja muistuttaisin, että on jätetty 315 tarkistusta. 9. joulukuuta kokouksessa eh, pyydettiin, että varjoesittelijälle annettaisiin enemmän puheaikaa, e, koska pitäisi ottaa huomioon heidän roolinsa. Pyytäisin kollegat, istuutukaa. Olin sanomassa, että on jätetty 315 tarkistusta ja 9. joulukuuta kokouksen aikana esitettiin pyyntö, että annettaisiin enemmän puheaikaa varjoesittelijöille, ottaen huomioon heidän roolinsa, ja että muut kollegat, kun mahdollista, kunnioittaisivat lyhyempiä puheaikoja, joita heille annetaan. E, ilmeisesti esittelijä on paikalla, joten ilman sen pidempiä esipuheita annan puheenvuoron kollega Ria Omen Olkaa hyvä. Voorzitter, collega's. Ehm, dank u zeer. Mag ik, eh, mag ik vanaf deze plek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 Tämän mietinnön yhteydessä olen tehnyt erittäin, käynyt erittäin hyviä keskusteluja varjoesittelijöiden kanssa ja olen mielestäni, olemme mielestäni päässeet hyvään kompromissiin. Eh, la traduzione inglese non sta funzionando. Chiedo scusa alla relatrice. Englanninkielinen tulkkaus ei näytä toimivan. Pyydän anteeksi esittelijältä. Eh, on jokin tekninen häiriö. Hyvä on, nyt voimme jatkaa. Voorzitter, eh, eh, nogmaals eh, dank aan mijn collega. No niin, puheenjohtaja, kerran vielä. Haluan kiittää kollegojani siitä, että jättivät näinkin monta muutosehdotusta ilokseni. Ja voin vakuuttaa kaikille, että aion työskennellä tiiviisti varjoesittelijöiden kanssa yhdessä saadakseni aikaiseksi hyvän kompromissin, jollainen minun mielestäni olisi sellainen, jossa päästäisiin eroon mahdollisimman monesta tehdystä muutosesityksestä. Puheenjohtaja, meillä ei ole 315 muutosesitykseen aikaa nyt perehtyä tänään, herra puheenjohtaja ja, ja siksi minusta olisikin eh, hyödyksi kertoa vähän mitä mistäkin olen mieltä. Noin periaatteessa viime yön kulutin niiden, niihin perehtymiseen. Ensinnäkin tämä eh, päätöslauselma eh, ajoittuu varsin otolliseen hetkeen, koska Turkin parlamenttivaalit ovat aivan ovella, minkä vuoksi, herra puheenjohtaja, minun onkin välttämätöntä pitäytyä omaksumaamme, omaksumallamme linjalla. Objektiivisen, objektiivisina pysytellä, olla kriittisiä sekä Turkin että itsemme suhtaan, suuntaan, mutta että samalla kumminkin omaksuisimme rakentavan lähestymistavan. Ja puheenjohtaja, haluaisin tämän nyt toistaa sitten useille kollegoilleni. Kun lehtiä päivittäin luen, silmini osuu juttuja erilaisista sattumuksista ja tapahtumista päivittäin. Mutta näiden ei pitäisi antaa vaikuttaa siihen, miten me mietintöä me kirjoitamme tai minkälaisen poliittisen linjan päätämme tässä ja nyt omaksua. Minusta kuitenkin Turkin demokratisoituminen ja nykyaikaistuminen on kaikkein tärkein päämäärä. Ja kaikkein tärkeimmät tässä yhteydessä ovat Kööpenhaminan kriteerit yleismäinen kommentti voisi olla sellainen, että meidän päätöslauselmassamme nimenomaan sitten nyt sitten tarkastellaan juuri nimenomaan tätä nykyaikaistumis- ja demokratisoitumisprosessia ja sen etenemistä 2010 vuonna, josta tietysti sitten tulee pohja tämän vuoden tapahtumille. Sen vuoksi minusta meidän tulisi painottaa painottaa tärkeimpiä seikkoja tasapainoisella tavalla ja miettiä, mitä tähän mietintöön haluaisimme mukaan ottaa. Kahdeksan sivuisessa päätöslauselmassa, hyvät kollegat, on mahdotonta käsitellä kaikkia yksityiskohtia. Ja puheenjohtaja, nimenomaan tätä taustaa vasten viime yön käytin näiden asiakirjo- näihin asiakirjoihin perehtymiseen Joitain, jotkut täydennykset toki ovat hyödyllisiä ja toisaalta myöskin sitten vahvistaa viestiämme, mutta kuten äsken jo totesin, viestin sisältö ei määräydy sattum- tiettyjen irrallisten tapahtumien kautta, vaan sen mukaisesti, mitä me pidämme osana demokratisoitumis- ja nykyaikaistamiskehitystä muutamiin, mu, mu, muutamissa, muutamiin lukuihin liittyen äh, liittyvät muutosesitykset ovat ihan hyödyllisiä. Esimerkiksi kohtaan kahdeksan äh, koskien eristä vapauttaa 18 19 uskonnonvapauteen liittyvät tarkennukset äh, ovat hyviä. Hollantilaiset kollegani ovat siihen sitä kohtaa täydentyneet, samoin täydentäneet samoin naisten oikeuksien korostamisella saataisiin tähän kohtaan ryhtiä. Muutama täs, täsmällisempi havainto. Tämä uudelleen hyväksymisasiakirjahan on, on jo hyväksytty. Hän tietää, tämä edustaja, joka muutosesityksen teki paremmin Turkin asiat kuin minä komissaari Malmströmiltä kuulimme viime viikolla asiasta syntyneen alustavan sovun ensi kuuhun mennessä, jos tämä asia saadaan pois päiväjärjestyksestä, voimme palata, tai allekirjoituksiin voimme palata siihen sitten tuonnempana ja siitä sorvata kompromissin. Sitten puheenjohtaja Kyproksesta mainitsin, että meidän äh, tarkoituksenamme ei ole laatia nyt päätöslausumaa Kyproksesta. Emmekä mä myöskään tämän päätöslauselman myötä pyri äh, äh, vaikuttamaan Kyproksen meneillään olevaan neuvotteluprosessiin, joka toivottavasti nyt saadaan kumminkin hyvään lopputulokseen. Siitä huolimatta Kyproks asiasta on kymmeniä muutosityksiä tehty. Ja jos voin nyt nöyrimmin sanoa, että minun mielestäni kyllä tämän alkuperäisen tekstin tasapaino, alkuperäinen teksti oli hyvä ja tasapainoinen ja nämä mepit, jotka näitä esityksiä ovat tehneet, katsokaa peiliin. Ankara, Ankaran pöytäkirja Äh, on äh, äh, minusta otollinen pohja. Siihen pitää panostaa, jotta neuvottelut saarella saadaan käydyksi hyvältä pohjalta. Sitten suorat kauppayhteydet. Meillä on jo aiemmin parlamentissa todettu, että Euroopan komission suunnitelma kauppasuhteiden Äh, avaamiseksi ei äh, täytä äh, riittäviä standardeja. Eli niitä muutosetyksiä en aio tukea. Silloin se edellyttää muutosetysten vetämistä pois molemmin puolin. Ar- Armeniasta sitten monet ovat päättäneet tähän että omia tarkentavia kommentteja. Monesti englannin ja ranskan kieliset muotoisetukset ovat identtiset Armenias, Armenian asiassa ja kysymyksessä olen aina ollut hyvin selvä ja johdonmukainen maa, joka ei arvioi kriittisesti omaa historiaansa, ei kykene myöskään sitten valmistautumaan tulevaisuuteen. Siksi olin niin iloinen tämän lisäpöytäkirjan allekirjoittamisen myötä. Se on paitsi historian katsaus myöskin suuntaa tulevaisuuteen ja luo mahdollisuudet sitten äh, Armenian rajaseudulla asuvien, äh, asuville ihmisille paremmat edellytykset kohdata huominen. Äh, parlamentin tulisi muistuttaa, että tämä pöytäkirja mahdollisimman nopeasti ratifioitaisiin ja pantaisiin täytäntöön. Ei se nyt varmaan kaikkia ongelmia tule ratkaisemaan, en sitä yritäkään väittää. Mutta hyvä alku se olisi kuitenkin se olisi äh, hyvä äh, askel äh, sovintoprosessissa, joka on aivan välttämätön. Samalla se ammentaisi myöskin meidän eurooppalaisten perinteistä. <clears throat> Niinpä, puheenjohtaja. Mm, on tärkeää saada laaja poliittinen, poliittinen enemmistö asian taakse – Tiedän äh, esimerkiksi omasta ryhmästäni äh, ihmisiä, jotka, joilla on eri, eriävä näkö, näkemys, ja voitte tietysti yrittää haastaa meidät keskusteluun, mutta me olemme kuitenkin halunneet äh, saavuttaa tasapainon niiden välillä, jotka haluavat e-, edetä rivakammin ja niille, jotka haluavat Eh, edetä hitaammin, voisivat kumminkin olla yhtä mieltä. Tämä on, on joka tapauksessa tärkeä signaali ennen eh, Turkin eh, parlamenttivaaleja, ja se olisi hyödyllinen näin kaikille poliittisille puolueille. Siksi vetoankin kaikki, että älkää nyt lähtekö tätä blokeemaan, estämään toteutumasta ja älkää provosoituko mistään. Tätä, tähän vetoan. Ja samoin äh, sellaiset äh, henkilöt, jotka tietävät, etteivät heidän muutosesityksensä kuitenkaan mene läpi, olkaa hyvä ja aloittakaa niiden poisveto jo tänään, tänään iltapäivällä. Kiitoksia edustaja Omen Räytten ja nyt menemme sitten varjoesittelijöihin, joille voin antaa valitettavasti vain kolme minuuttia puheaikaa. Edustaja Howitt, olkaa hyvä. Kiitos, no puhun sitten nopeasti aivan ensiksi haluaisin kiittää rouva Omen Roittenia. On totta, että tässä voi yökausia näitä tekstejä lukea, mutta minä olen täysin samaa mieltä sen kanssa, että ei tarvita liikaa yksityiskohtia. Tässä pitää olla kriittisiä, tasapainoisia, tasapuolisia ja tähän hän pyrkii ja voin sanoa, että me ihan hyvää tahtoa soittain haluamme pyrkiä tähän samaan. Kyproksesta olen hänen kanssaan samaa mieltä. Olen kyllä ymmärtänyt, että kyproslaiset kokevat hyvin intohimoisesti, että heidän pitää omia intressejään ajaa. Meillä on erillinen ryhmä, omassa ry- erillinen kokous tästä asiasta omassa ryhmässä, ja niin varmasti muissakin ryhmissä. Me tarvitsemme Kyprosta koskevan sellaisen tekstin, joka on mahdollisimman objektiivinen ja tasapuolinen, huomio eri osapuolet, mutta siinä ei pitäisi olla kuitenkaan liian tiukasti eh, kannanottoja, mutta ei saa unohtaa, että Turkki on New Yorkissa tehnyt uusia ehdotuksia Ankaran pöytäkirjan täyttämiseksi ja ehkä tämä olisi nyt läpimurto, jota ei nyt pidä unohtaa. Ehkä tämä voitaisiin, tähän voitaisiin ottaa viittaus tekstiin. On yllättävää, että parlamentti ei halua ottaa kantaa sellaisiin asioihin, mihin sen pitäisi ottaa kantaan täällä. Eli katsotaan, mitä muut tästä sanovat. Sitten vielä tarkistuksemme. Jos täältä poistetaan integraatiokapasiteetti ja edistyksen uudelleen sen, siihen puhtiin antaminen, hän varmasti muistaa, että nämä asiat olivat esillä viime vuonna. Emme nyt halua muuttaa kantamme siitä, mitä viime vuonna esitimme. Silloin olimme todella harkinneet sosiaalisesti ryhmässä ajatuksiamme ja olimme sitä mieltä, että lopputavoite on jäsenyys ja se pitäisi täällä sanoa joko tässä tai täysistunnossa, mutta tämä on kuitenkin meidän kantamme. Olen Rialle tämän jo sanonut, mutta me todellakin aiomme esittää tällaisen tarkistuksen. Ja sitten lopuksi ymmärrän, miksi hän pyrkii tässä ikään kuin varoittamaan meitä, jotta me voisimme saada työmme samoille linjoille. Kyllä tiedän, mihin hän pyrkii, mutta haluaisin sanoa, että minun ryhmäni ei pyri tässä nyt eh, mitenkään estämään edistymistä tai vaikuttamaan Turkissa ennen vaaleja. Nämä kesäkuun vaalit ovat hyvin tärkeät Turkin tulevaisuudelle meillä on enää vähän lukuja, joista neuvotella. Nyt ollaan väsymässä Turkin neuvotteluihin molemmilla puolilla on väsymystään ja siksi se mitä sanomme on tärkeää ja se mitä sanottiin viime vuonna ja että annetaan kaiken mennä näin. Ei näin voi toimia. Meidän pitää nyt antaa selvä viesti siitä, miten tähän asiaan suhtaudumme ja sosiaalisia ja demokraattiryhmä aiko tähän pyrkiä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Hauit myös siitä, että piditte kiinni puheajasta ja seuraavaksi edustaja Lambsdorff pyytäisin, että tekin pidätte kiinni kolmesta minuutista. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Ria Omen hänen tekemästään hyvästä työstä ja kollegoja tarkistuksista. Meillä on tällainen sekoitus tässä eri kieliä, enkä voinut lukea kaikkea, koska kreikkani on kovin alkeellista, mutta ne tarkistukset, joita luin, osoittavat, että mutta me olemme menestyksekkäästi päässeet yhteisymmärrykseen Jonontosan kappaleesta A. Nyt olen hiukan yllättynyt siitä, että SND-kollegat ottavat tämän mukaan. Jonontosan kappale A me vuosina olemme päättäneet, olemme löytäneet muotoilun, jonka taakse koko parlamentti voi asentua, se saa suuren konsensuksen täällä parlamentissa aikaan. Jos me haluamme tämän avata, niin saamme aikaan taas sellaisen periaatekeskustelun, joka meillä oli neljä vuotta sitten, emmekä me voi sellaiseen nyt ryhtyä ensinnäkin. Toiseksi tietenkin meidän täytyy keskittyä, mutta joissain kohdin on oltava yksityiskohtaisempia. Vihreät esimerkiksi hyvin tarkkaan listasivat, mitkä lait ovat ongelmia mielipiteenvapauden suhteen. Ne ihan hyvin sopivat mielestäni tällaiseen mietintöön ja sen voisi yhdistää hyvin meidän tarkistukseemme lehdistön ja mielipiteenvapaudesta. Ria Oimen Räytenin linjaa meidän pitäisi seurata. Hän yrittää olla mahdollisimman objektiivinen. Kyse ei ole päivän polttavista aiheista tai reaktioista sellaisiin, vaan on kyse siitä, että todella arvostetaan Turkin yrityksiä modernisoida yhteiskuntaansa. Voimme olla tietenkin kriittisiä ja niinhän me olemmekin. Minun ryhmälleni äh, kriittisiä kohtia ovat erityisesti lehdistön vapaus, mielipiteen vapaus, kokoontumisen vapaus, nämä perusoikeudet siis. Ja ne haluaisimme nähdä paremmin tässä mietinnössä koska tämä on asia, jossa meidän mielestämme Turkilla on vielä paljon tehtävää. Myöskin ähm, mitä tulee Kööpenhaminan ensimmäiseen kriteeriin, olemme täällä hyvin paljon keskustelleet myös äh, äh, paljon keskustelleet äh, tällaisesta mm, vastaanottokyvystä, absorption capacity, ja se sitten muutettiin integraatiokyvyksi on ihan legitiimiä puhua tästä, että myös Euroopan unionilla on kiinnostusta siihen, että hakijamaa itse edistää integraatioprosessia. Se on vain legitiimiä. Eh, Ria Omenraatio sanoi, että hän aikoo tarkastella näitä tarkistuksia ja yhdistää niitä. Jotkut tarkistukset olivat mielestäni todella omituisia. Eh, miten voidaan vaatia, että Turkissa ei olisi siviilipalvelusta? No minä olen itse reservin upseeri, mutta miten voidaan vaatia, että jollain valtiolla ei olisi siviilipalvelusta? En, en tätä voi laisinkaan ymmärtää. Kiitoksia. Grazie, onorevole Lansdorf. Kiitoksia, edustaja Lambsdorff tekin hyvin. Piditte kiinni puheajasta. Edustaja Flotre, kolme minuuttia. No minä olin vähän tuolla pilvissä, mutta kuitenkin Turkkia ajattelin. No kiitos. Eli 315 tarkistusta on valtava määrä tietysti, mutta kun niitä katsoo tarkkaan, niin vain hyvin harva niistä on ristiriidassa mietinnön päälinjan kanssa. Oman Reutenin työtä pidetään yleisesti ottaen oikein hyvänä. Suuri osa tarkastuksessa koskee kielisiä seikkoja ja kuten edellinen puhuja sanoi, täällä on paljon tarkistuksia, joiden tarkoituksena on täsmentää sellaisia seikkoja, jotka täältä voi löytyvät, mutta tuodaan vain jotain lisää, jotain tarkennuksia. Eli tuskinpa nyt Rovaumen roittille tule mitään ongelmia ollenkaan niiden hyväksymisen kanssa. Ja sitten jos ajatellaan sosiaalista ja liberaaleja, tässä on samantyyppisiä tarkistuksia, halutaan korostaa sananvapautta, tiedotusvälineitä, kurdikysymys, naiset, kaikki tämä menee siihen suuntaan, mitä minä pyysin ensimmäisessä keskustelussa, eli että olisi sellainen mietintö, jossa olisi paljon erilaisia ajatuksia, voi olla arvosteluakin, kunhan se on rakentavaa. Mitä tulee Turkkiin ja kansallisiin suhteisiin, ehkä me voisimme vähän muuttaa tässä lähestymistapaa. Turkki on maa, josta on tulossa yhä tärkeämpi kansainvälisissä suhteissa ja tuskin riittää se, mitä sanotaan kohdassa 39 vaan tähän asiaan olisi ehkä hyvä palata vielä. Ja sitten Kyproksen osalta olisi hyvä, jos voitaisiin saada aikaiseksi samantapaista tasapainoa kuin edellisessä mietinnössä, sillä tämä tekee mahdolliseksi sen, että ei panna Turkin kannettavaksi kaikkia asioita. Tässä on myös unionin puutteita. Esimerkiksi Euroopan parlamentti ei ole mietinnössä kyennyt mitään sanomaan tai päätöslausumasta 2004 jälkeen Kyproksen kysymyksistä, eli me voi nyt kaikesta syyttää Turkkia, vaan pitää viitata kaikkiin eri osapuoliin, joita asia koskee. Tämä on tärkeää ja sama liittymiseen liittyen, eli tässä meillä oli tämä tällainen open-ended process mielessä, eli ei tiedetä vielä lopputulosta, eli tässä todellakin neuvotellaan sen takia, että haluttaisiin, että lopputuloksen se liittyminen, ei mistään muusta syystä. Ja sitten on sitten tarkistuksia tiettyihin kappaleisiin, joista käy ilmi, kuinka vastuuttomasti me toimimme. Turkki juuri on tekemässä uutta perustuslakia ja uudistamassa oikeusjärjestelmää. Me sanomme, että Kööpenhaminan kriteerit ovat tärkeitä, mutta emme kuitenkaan anna itsellemme mahdollisuutta vaikuttaa näihin muutoksiin perusoikeuksien osalta ja oikeusjärjestelmän osalta Euroopan unioni päättää olla neuvottelematta näistä asioista. Tämä on mielestäni hölmöä ja minusta olisi hyvä, että tähän asiaan voitaisiin paneutua. Kiitos. Per favore, per tre Edustaja Van Orden, pyytäisin kolme minuuttia. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin tajuan, että jokaisessa poliittisessa ryhmässä tässä parlamentissa – Äh, on äh, koko joukko, äh, koko joukko erimielisyyttä Turkin jäsenyydestä, puhuja taisi sanoa Kyproksen. Mutta meidän ryhmämme enemmistö kuitenkin kannatti Turkin liittymistä Euroopan unioniin. Minä kommentoisin tässä kolmea piirrettä. Ensinnäkin 1915 vuoden tapahtumista haluaisin sanoa sen, että ne, jotka nyt tästä haluavat muutosytyksiä tehdä ja käyttävät tätä ilmaa Armenian kansanmurha, minusta on syytä nyt kysyä, että kannattaako nyt tieten tahtoen loukata ja vieraannuttaa Turkkia tästä näinä päivinä, kun kansainvälinen tilanne on vähintäänkin tulenarka että minusta että Turkissa tämä nähtäisiin laskelmoituna loukkauksena. Ja kannattaa muistaa, että, että Turkin hallitus on äh, ehdottanut ja tarjonnut äh, Armenian viranomaisille äh, yhteistä tutkimuskomissiota selvittelemään tätä 1915 vuoden kiistanalaisia tapahtumia. Armenia ei tähän aloitteeseen ole reagoinut myönteisesti ainakaan. Eli minusta nyt ei kannata tieten tahtoen jatkuvasti olla loukkaava ja, ja pitäytyä tässä sanamuodossa, tässä kielenkäytössä. Sitä kannattaisi välttää. Mitä sitten ää, ää, Kyproksen tilanteeseen tulee, ymmärrän kyllä tietysti kreikkalaisten edustajien mielen, mielenkuohuja tässä asiassa. Viimeksi kuluneet 50 vuotta ovat vierähtäneet ilman, että Kyproksen kreikkalaiset ovat heille, ilman, että heillä on jäänyt juurikaan mitään käteen, ainakaan Euroopan unionin toimien ansiosta. Minusta tämä Rian kommentti tässä on ihan ok, vähän yksipuolinen ehkä – Siinä vedotaan Turkin hallitukseen ja, ja pyydetään sitä tukemaan meneillään olevia neuvotteluja. Samoin tietysti myöskin kreikkalaisilta voidaan odottaa myötämielisempää asennetta ehkä. Mutta joka tapauksessa sinun tämä kappaleesi tästä, tältä osin on ihan hyvä, toisin kuin siihen tehdyt muotoseltukset monilta osin. Sitten <clears throat> on tässä monta muutakin seikkaa, jotka haluaisin ottaa esille, mutta otan vain nyt tässä yhteydessä energiasektorin Minusta Rian äh, äh, teksti tältä osin on kohtuullinen. Minusta olisimme kovin lyhytnäköisiä äh, tässä parlamentissa, me todellakin sitten kannustaisi tämän energialuvun avaamista myöskin näinä aikoina, erityisesti kun yritämme parantaa energialähteiden saatavuutta ja ylipäänsä edesauttaa energian liikkumista ja oivallamme myöskin Turkin strategisen roolin näissä äh, hankkeissa ja muistaa myöskin Välimeren äh, poraustoiminnan. Ja sehän on varmistettava sitten, että se toteutuu kohtuullisesti ja äh, reilulla tavalla. Tämä, minä varoittaisin hyväksymästä energiasektoria haittaavia muutosityksiä. Edustaja Adji Giorgiu, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi sanoa se, mikä olen useasti sanonut, nimittäin, että kannatamme sitä, että Turkki liittyy EU-hun. Tietenkin noudattaen niitä kriteereitä, joita muidenkin valtioiden piti noudattaa. Me eh, tunnustamme ja olemme sen aina sanoneet, että olemme kiinnostuneita Turkin demokratisia prosessista. Sen takia me hyväksymme tämän prosessin, jota Turkki vihdoinkin voi liittyä. Tietenkin on myös elementtejä asioita, jotka ovat hiukan ongelmallisia ja joissa täytyy kritisoida. Me vetoamme Turkkiin, jotta se vapauttaisi poliittisia vankeja, poliittisia kurdivankeja. Sitten naapurisuhteet, puhumme tässä kansanmurhasta armenialaisiin kohdistuvasta kansanmurhasta, eikä voida sanoa, että me emme nyt voisi painostaa. Tämä on historia kysymys ja meidän täytyy tulkita ja lukea historiaa oikein, ei sitä voida kieltää. Ja jos vieläkin miehitetään sotavoimin unionin jäsenvaltioita, niin ei sitäkään voida hyväksyä. Esittelijä, varjoesittelijät kuulin, yksi heistä sanoi, että Kreikka ja Kypros hyvin intohimoisesti keskustelevat tästä aiheesta. Ehkä pitäisi olla vähän vähemmän intohimoa, se olisi ehkä toivottavaa, mutta mitä itse tekisitte, jos tila tämä tilanne olisi teidän maassanne? intohimoa ilmeisesti mitataan eri mittareilla riippuen siitä, tapahtuuko tämä kotimaassa vai jonkun muun maaperällä. Ei tätä saa unohtaa. Ja Kypros asiassa ei saa unohtaa sitä, mitä tällä hetkellä sanotaan. Nimittäin Kyproksen kysymys on ratkaistava, eikä sitä voi sitoa pelkästään äh, vuoteen 2004. Äh, merioikeutta on äh, noudatettava turkkilainen osapuoli on ainoa, joka ei ole tätä merialuesopimusta allekirjoittanut. Ja sitten meillä on talousalue. Ja tässä nyt Turkki sitten sanoo, että siellä saattaa olla raakaöljyä heidän omalla alueellaan, vaikka näin ei ole. Sitten kadonneet ja muut ongelmat – tilanne kehittyy ja liikkuu eteenpäin, mutta meidän täytyy varmistaa se, että kaikki ne, jotka ovat kadonneet vuoden 1974 jälkeen, löydetään. Edustaja Kleinis. Ja, dank u, um, voorzitter. Um, ja, de verslaggever um, ehm, dringt erop aan. Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä kehottaa tasapainoitetun mietinnön aikaan saamisen ja että pitäisi vetää pois jotain tarkistuksia. Kun nyt kuuntelen, mitä muut ryhmät sanovat, niin niitä mä innosta kovasti vetämään meidän tarkistuksemme pois, sillä meillä on oikeuden lisäksi velvollisuus olla hyvin kriittisiä Turkin suhteen, pitää seurata sitä hyvin tarkkaan, mitä siellä tapahtuu. Ainoa johtopäätös, mihin voi tulla, on, että Turkissa on edistytty hyvin vähän vuoden 2004 jälkeen. Edistymiskertomus tämän kertomuksen nimenä on todellinen eufemismi, jos edistyssana ajatellaan. Tarkistus 295. Minulta itseltäni ja Maldorilta minä vedän oman nimeni pois tästä. Se viittaa kappaleeseen 35 mietinnössä ja kyseessä on Turkin kanta Iraniin. Ja siihen, että Iran hankkii ydinaseita. Minä olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että harmitteli, että Turkki äänesti päätöslausumaa vastaan YK turvallisuusneuvostossa, eli 295. Minä vetäydyn tästä. Möltser esittäisin yksin. Kiitos. Nyt minun on valitettavasti pyytää anteeksi kaikilta kollegoilta, jotka saavat puheenvuoron seuraavaksi, koska heidän määränsä on niin suuri ja aika on niin vähän, että minun on lyhennettävä puheaikaa yhteen minuuttiin. Edustaja Kovacev, yksi minuutti. Kiitos kovasti puheenjohtaja kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Omen Raittinia hyvästä työstä. Ja kaikkihan me olemme yhtä, yhtä mieltä siitä, että Turkki kaipaa edistystä ja, ja rauhaa ja sopusointua naapurinsa kanssa sen pitäisi ihmisoikeuksia ja hyviä naapurussuhteita kehittää, samoin avomuuta. Turkin rooli transatlanttisessa allianssissa on, on hyvin ratkaisevaa, siksi me tarvitsemme yhteistyötä nimenomaan molemminpuolisen luottamuksen parantamiseksi. EU pitäisi tätä taustaa vasten työskennellä läheisessä yhteistyössä Turkin kanssa sekä poliittista vuoropuhelua parantaakseen, että myöskin parantaakseen suhteita Turkin naapurimaihin. Ja Armenia Britannian äh, pöytäkirjat ja muut äh, asiakirjat ovat äh, sellaisia, että ne täytyy ehdottomasti ratifioida. Samoin myöskin sitten Rigarin päätös tämän muistomerkin tuhoamisesta ei suinkaan edesauta tätä prosessia. Ajatellaan vaikka Ankaran Ankaran, Ankaran sopimusta koskien korvauksia Bulgarian kansalaisille. Siinä on vielä paljon tehtävää. Hyviäkin uutisia on viime, viime viikolla komissio saattoi loppuun yhteistyösopimuksen Turkin kanssa. Samoin Napukon hanketta Turkki, Turkki on myöskin tukenut ja tietysti ja myöskin sitten tilin tekeminen historian kanssa asiallisesti on hyvä askel eteenpäin. Edustaja Koppa, yksi minuutti. Eh, Kiitoksia. Onnittelen esittelijää. Tämä on erittäin vaikea työ ja näin paljon tarkistuksia. Tärkeää on kuitenkin osoittaa, se, mikä viestin haluamme välittää. Meidän on sanottava, että on tehty sitoumuksia e, Euroopan puolella ja myöskin Turkissa ja tavoite on loppujen lopuksi liittyminen ja uskon, että edistystä on kyllä tapahtunut eri saroilla e, kehitystä myöskin Tämä tulee vaaleihin ja muihin, mutta sitten on asioita, joissa edistystä ei ole tapahtunut. Ja Kyproksen kysymys on ihan klassinen esimerkki siitä. Ja silloin meidän ei tulisi eh, te, kirjata tähän jotain tyhjää sanahelinää, vaikka tilanne on parantunut, niin yhä Kreikan ilmatilaa loukataan jatkuvasti ja hyvin usein Turkin ilmavoimat lentää hyvin matalalta saaren ylitse ja tämä ei kyllä käy eikä se sovi siihenkään, mitä tässä sanottiin hyvistä naapurisuhteista. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella Omen Roittania tästä mietinnöstä. Se, että tähän on tullut näin paljon tarkistuksia, ei ole mitenkään poikkeuksellista ottaen huomioon viime vuosien mietinnöt. Minäkin olen esittänyt tarkistuksia. Erityisesti ehdotan, että johdantason kappaleissa mainitaan se, että parlamentti hyväksyisi mietinnön, joka koskee kauppa- ja taloussuhteita Turkkiin. Tämä on Euroopan unionin suurimpia kumppaneita. Ja sitten on viisumikysymys, joka on suuri ongelma, kuten tiedätte. Siinä vaiheessa, kun tämä sopimus, takaisinottosopimus saadaan aikaiseksi, niin tulee olemaan korkea aika toimia vastuullisesti ja minusta pitäisi ainakin liikemiehille ja naisille ja opiskelijoille antaa viisumeja ottaen huomioon, että myöhemmin tulee lisää vapauttamista. Ja Turkkiin ei, yhteydessä voidaan mainita Kypros. Meidän olisi nyt aika käydä laaja keskustelu tähän liittyen ottaa huomioon kaikki kysymykset, mutta toistaiseksi voin vain sanoa, että 2004 päätettiin, että eh, Kyproksen turkkilaisten eristäminen pitäisi lopettaa. Edustaja Tannak, yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Eh, onneksi tässä on tehty tällainen eh, hyvin tasapainoinen raportti. Minä olen esimerkiksi Kyproksen kysymyksestä erittäin kiihtynyt, miten nämä esimerkiksi toistuvista lupauksista huolimatta luostarilla avattu ja myöskin esimerkiksi ajatellaan vaikka pohjois Kyproksella vedettyä joulumessua, joka näitä turkilaiset toteuttivat. Siinä onkin paljon selittämistä. Sitten Sillan ää, ää, ja samoin Israelia kohtaan äh, suunnattu äh, toimenpiteet ja sitten äh, Turkki edelleenkin sitten on edelleenkin yhteistyön tiellä Ankaran Ankaran pöytäkirjan vastaisesti ovat vasta vihamielisiä Kyproksen hallitusta myöskin he ovat, ovat myöskin sitten äh, vastahankaisia täyttämään YK on vämmettelyä. Myöskin Famakustan sataman auka, avaaminen äh, takkua, se olisi tietysti erittäin hyvä symbolinen äh, ele. Ja nämä kaksi aluettahan ovat täysin ää, ää, edelleen, edelleenkin miehittämättöminä. Mitä sitten Armenian tulee? Pahoittelen sitä, että Armenian kansanmurha ei tunnusteta mieluutusetyksiä, jota tunnen noin, tuen noin oman tunnon pohjalta ja sitten myöskin Nagona Karabahin sopimusta viime vuonna ehdotettiin vuonna. Preda, un minuto, per favore. Edustaja Preda, yksi minuutti. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puolestani onnitella edi- esittelijää siitä, miten tämä mietintö on laadittu. Minäkin olen esittänyt tarkistuksia ja haluaisin kertoa, missä hengessä näin olen tehnyt. Jos ajatellaan lukua kaksi neuvotteluista, joiden osalta tekniset valmistelut on saatu loppuun, no neuvottelut pitäisi aloittaa, jotta voitaisiin käydä todellisia keskusteluja niin, että Turkki voisi ottaa yhteisöäkin osaksi lainsäädäntöään. Eli tässä missä haluaisin mainita Turkin edistymisen teknisissä seikoissa, jos ajatellaan vaikka kilpailukykyä ja sitten luku, joka koskee oikeutta ja perusoikeuksia, pitäisi, tämä luku pitäisi avata, jotta Turkki saisi motivaatiota ratkaista niihin liittyvät ongelmat. Ja lopuksi tai seuraavaksi meidän pitäisi osoittaa tyytyväisyytemme siihen, että Turkki on muuttanut kantaansa tähän ase ydinpuolustuskilpeen. Kiitoksia edustaja Predalla yksi harvoista, joka piti kiinni puheenjohtajasta. Edustaja Boskurt. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitän siitä, että pidät minua visionäärinä eh, hienoa, mutta minä olen vain tarkistanut joitakin juttuja, kahdenväliset sopimukset Kreikan ja Turkin välillä, mutta olen kuitenkin iloinen siitä, että tämä eh, takaisin matkustussopimus on olemassa ja meidän pitäisi myös pian ottaa tämä viisumisopimus Turkin kanssa esiin meidän täytyy olla tulevaisuuden suhteen visionäärisiä. Tärkeää on, että ei kompastu turhiin asioihin, vaan katsoo tulevaisuuteen. Ja meidän tulisi Euroopan parlamenttina aloittaa työmme siinä, että mm, missä näemme edistystä tapahtuneen Turkissa – ja meillä pitäisi olla hyvin rakentava lähestymistapa. Kiitoksia edustaja Boskuur. Edustaja Kats. Katsin. Edustaja Katsin ei ole paikalla, joten annamme puheenvuoron edustaja Daffille yksi minuutti. Um, uh, I'm sorry. Kiitos. Valitettavasti joudun sanomaan, että tässä on nyt yhdistetty kolme eri tekijää sellaisella tavalla, että tämä on hidastanut lähentymisprosessia. Ensinnäkin neuvoston huono toiminta ja sitten se, että kemalismi valtion ideologiana vallitsee yhä Turkissa ja sitten tämä harmistuttava lähestymistapa, mitä on molemmilla puolilla ollut Kyproksen kysymykseen, jos tämän vuoden aikana ei tule minkäänlaista sisällöllistä elettä kummaltakaan puolta tai oleellista sisällöllistä elettä kummaltakaan puolelta, niin meidän pitäisi kyllä myöntää, että tämä liittymisprosessin laiva on upoksissa ja ensi vuonna meidän pitäisi lähteä miettimään vaihtoehtoa jäsenyydelle. Kiitos. Grazie, onorevole Duff. La parola. Kiitoksia, edustaja Duff. Ja seuraavaksi edustaja Kumutsaakos, yksi minuutti. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, kiitän kollega Omen Räyttäniä laadukkaasta työstä. Meillä on erittäin paljon tarkistuksia, mutta uskon, että saamme hyvän, hyväksyttävän tulokseen. Muutama kommentti. Meidän täytyy olla oikeudenmukaisia Turkin kanssa, se on selvää, mutta meidän täytyy olla myös tiukkoina ja vakavina niissä aiheissa, joissa meidän voimme olla tiukkoina ja joissa meidän on kritisoitava Turkkia siitä, että periaatteessa EUn ehtoja ei täytetä. On tärkeää, että Turkki pian allekirjoittaa tämän sopimuksen, joka on yhteisön lainsäädäntöä ja joka pitää noudattaa. 27 jäsenvaltiota ovat sen jo allekirjoittaneet ja ratifioineet. Hän jotka eivät sitä ole tehneet, on Turkki. Nyt tämä sopimus on allekirjoitettava heti miten. Toinen kysymys. Hyvät naapuruussuhteet vihdoin on vältettävä ja lopetettava jatkuva Kreikan ilmatilan rikkominen. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Mavron Nikolas, yksi minuutti. Kiitos äh, puheenjohtaja. Minäkin äh, tietysti äh, haluaisin ilmaista iloni edustaja Omer Reutenin tasapainoisesta tekstistä meille tärkeät teemat ovat ja tässä paperissa saaneet hyvän esillepanon. Tätä asiaa on käsiteltävä siten, että jos tulee, tulee kysymys saa sitten eh, miehitettyjen alueiden asukkaiden elämän helpottamisesta. Silloin eh, Famagustan eh, sataman aukeaminen on, on toivottavaa ja se tietysti on uskallettava sitten sanoa tässä tekstissä. Sitten se tietysti energiakappale luku voidaan avata vain siinä vaiheessa, että, että Turkki on, kun Turkki on demokraattinen maa ja sitten Turkki ja Kreikka tällöin olisivat samalla viivalla. Se, mitä edustaja Flotre vihreistä totesi liittyen suoriin neuvotteluihin näistä pohjoisen miehitettyjen alueiden vapauttamisneuvotteluista. Se on tietysti se ei sopi sikäli, että, että se Turkihan ei ole siinä samalla linjalla, mitä YK on viitoittanut. Edustaja Papadopoulos, yksi minuutti. Paljon kiitoksia. Ruva Oman Rauten on todella taidokkaasti äh, luonut tämän mietinnön. Meillä on erittäin paljon tarkistuksia. Minä olen jättänyt tarkistuksen Armeniasta – Meillä on hyvin paljon tarkistuksia Kyproksen kysymyksestä ja niissä käsitellään erittäin paljon ihmisoikeuksia. Kyproksen jäsenet haluavat, että tosiseikoista pidetään kiinni. On sanottava, että Turkki rikkoo oikeutta miehittää maata ja ei ole vieläkään äh, hyväksynyt pöytäkirjaa. Nämä ovat sitoumuksia, joita, äh, joista on pidettävä kiinni. Tätä ei voida näin vain hyväksyä. Valitettavasti tässä on hyvin paljon epäonnistuneita esimerkkejä. Ja tällaiset kysymykset on myös laitettava mietintöön. Kiitoksia edustaja Papadopoulos. Meillä on vielä viisi minuuttia aikaa jotta esittelijä voi kertoa loppuhuomautuksensa oman räytön. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti sanoisin kollegoille, että Turkki tarvitsee kriittisen, mutta myös oikeudenmukaisen kohtelun, ja tämä koskee myös kollegoja. Aion on kriittinen, mutta oikeudenmukainen. Eli puheenjohtaja sanoisin, että vuonna 2006 muistaakseni, on no, tämä on neljäs mietintö, mutta ensimmäisessä mietinnössäni minä esitin kommentteja kahdenvälisistä ongelmista Turkin ja muiden maiden välistä suhteista. Näitä kommentteja pidettiin hyvinä, mutta joka vuosi teen jotain erilaista kuitenkin, kun nämä samat kommentit palautan aina kerta toisensa jälkeen. Minä olisin varoittaa, minä olisin sanoa, että meidän pitäisi välttää sitä, että vain toistaisimme kaikkea sitä, mitä on edellisenä vuosina sanottu. Toivottavasti näin ei käy uudelleen taas tänä vuonna. Puheenjohtaja, jos me pystymme auttamaan saaren ongelmien ja kahtia ja on ratkaisemisen, näin pitää tehdä, mutta tämä ei se, että vain laajennamme kahdenvälisiä riitoja, tämä ei edesauta ongelman ratkaisua. Ja mitä tulee sitten Turkin jäsenyyteen, haluaisin tässä nyt olla rehellinen ja perustaa siihen, mitä on aikaisemmin sanottu. Täällä perä puhui luvuista, jotka liittyvät kilpailukykyyn. No, tämä on sellainen luku, jossa komissiolla on suuria ongelmia Turkin kanssa. Tämä on sellainen alue, joka ei ole Turkissa vielä valmis. Emme me voi tässä nyt jossitella ja ajatella, että joku kappale voisi olla auki, jos se on teknisesti kuitenkin mahdotonta. Eli tässä, mitä aion tehdä, aion olla avoin ja tasapuolinen. Voitte tulla kaikki keskustelemaan kanssani, tarjon teille kahvikupposen ja on varmaan kaikille hyvä, että hyvin keskitämme tämän tekstin. Kiitoksia edustaja Omen Rauten. Nyt siirrymme eh, äänestykseen. Muutama aikatauluasia vielä. Äänestys täysistunnossa on 10. helmikuuta ja sitten äänestys täysistunnossa maaliskuussa. Nyt pyytäisin, että laitatte äänestyskorttinne laitteeseen, jotta voisimme siirtyä seuraavaan kohtaan, nimittäin äänestys edustaja Belderin mietinnöstä, jonka otsikko on EUn Iranin strategia. Meillä on jätetty 301 tarkistusta. Eli vaikka näistä monet ovatkin identtisiä, sen jälkeen oli tapaamisia ja kokouksia varjoesittelijöiden kanssa. Öm, on tehty 18 kompromissitarkistusta ja nyt voimme siirtyä äänestykseen. Aloitetaan kompromissista neljä puolesta. Kompromissitarkistus neljä puolesta. Kompromissitarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 84 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Koska 78 hylättiin, meidän tuli äänestää myös tässä välissä olevista tarkistuksista, eli 79-80 identtiset tarkistukset puolesta vastaan ty- hylätty, sanoisin. 81 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Te haluaisitte, että tarkistamme tarkistuksen 84 sähköisesti. Niinkö? Kyllä. Hyvä on. Tarkistus 84, sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 56 äh, annettu ääntä, 24 puolesta, 32 vastaan. Eli siis hylätty. Menemme tarkistuksen 85, ei 85 on vedetty pois. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87, 88 ja 89, jotka ovat samanlaiset. Niistä äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 tarkistetaan. Tarkistetaan sähköisesti 91. Äänestys alkaa. Hyvä on, äänestys päättyy. Meiltä puuttuu vain yksi ääni. 34 puolesta 26 vastaan hyväksytty. 90, 92, 93, niistä äänestetään yhdessä puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme tarkistuksen 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100, 105, 106. Niistä äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 Haluatte, että tarkistetaan. Hyvä on. Äänestetään yhdessä siis tarkistuksesta 3, 104, 105 ja 106. Ja koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 32 vastaan. Hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjä hylätty. No niin, meillä on nyt suullinen tarkistus ja äänestetään siitä. Se on kirjallisena, siitä ei tarvitse lukea puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 1915 puolesta. Keskeytetään äänestys tästä Edustaja Shaake haluaa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you, chair. Kiitos. Tämä on hyvin hankala aihe, koska Eh, koska kaikkihan tietenkin eh, tuomitsevat eh, Iranin hollantilaisten teloitukset. Haluaisin tietää, mitä me tässä tekisimme, koska varjostelujen kesken sopii. Sovimme, ettei, että me nosta esiin irallisia tapauksia, tapauksia, koska jokainen teloitus on tietysti liikaa. Eli kun kerran sovittiin, että ei näin toimita, niin nyt sitten ihmettelen, miten tämä tässä nyt on. Haluan sinne pitäytyä, mutta Minusta se ei ole yhtään sen vähempää tuomittavaa ja kamala kuin mikään muukaan, mutta pidetään periaatteesta kuitenkin kiinni. Va bene, prendiamo atto della sua osservazione, però eh, le... Kiitoksia, otetaan huomioon teidän kommenttinne, mutta tässä suurista tarkistuksesta on äänestetty, joten emme voi nyt enää muuttaa äänestystä yritin äh, nostaa kättäni ja saada huomioon. Se on tärkeää nyt muistaa tässä ennen äänestystä, mitä tässä toimitaan. Äh, niin, äh, Olen pahoillani, mutta en nyt avaa keskustelua tästä aiheesta. Olen pahoillani, jos asiat nyt menivät eri tavoin kuin te halusitte, mutta emme me voi nyt muuttaa tätä tilannetta. Menemme nyt äänestykseen 1915 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 114 puolesta, tarkistetaan sähköisesti 100, 915 äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 vastaan, 38 vastaan, 29 puolesta, hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 119 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 120, 121, 122 ovat samanlaiset, niistä äänestää yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126, 127, 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 ja 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 146 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 147, 212 ovat identtiset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 149, 150, 151 identtiset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty.

haluatte, että tarkistamme nämä kolme tarkistusta, 161, 162 ja 163 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäviisi puolesta, kolmekymmentäkolme vastaan hyväksytty. Menemme tarkistuksen 166, 167 ja 168 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 169 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 170 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 172, 73, 74 identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytystä 75 puolesta vastaan, tyhjää, hylättystä 176 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 177 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten menemme tarkistukseen 183, Kaan on identtinen kahden muun kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187. Siinä on suullinen tarkistus, joka on teille jaettu. En tiedä, Haluaa koordinaattorit tai jotkut muut sen, sitä selostaa. Jos haluatte, niin olkaa hyvä, edustaja Gaaler. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Niin, tässä on tarkoituksena, eh, jos sitä voidaan hyväksyä, me voimme vetää sitten pois 188. Tähän, tähän keskelle haluaisimme lisätä muutaman sanan. Eli ensinnäkin, eh, että nämä kansalaisyhteiskuntien edustajien kanssa eh, olisivat ehdo, yhtenä ehtona äh, tässä. Ja äh, sitten samoin äh, peräänkulpamme tapaamisia poliittisten vankien kanssa, mutta se ei olisi mikään ehdollinen. Eli siis korostaa, että Euroopan unionin toimielinten vierailut voidaan toteuttaa vain siinä tapauksessa, että heidän annetaan tavata kansallisyhteiskunnan edustajia, mutta myöskin sitten toivottavaa olisi, että he voisivat tavata sitten esimerkiksi toisena että vankeja, myöskin kuolemaan tuomittuja. Kaksi puheenvuoropuntoa. Edustaja Muunits ja edustaja Van Orden, olkaa hyvä. Presidente, de acuerdo con... Kiitos puheenjohtaja. 156.6 artiklan mukaisesti työjärjestyksessä me vastustamme sitä, että suullinen tarkistus esitetään siinä vaiheessa, kun kompromissista on jo päätetty ja suulliset tarkistukset on jo aikaisemmin käsitelty. Hyvä prego. Edustaja Van Orden, olkaa hyvä. Ihan samaa mieltä. Puheenjohtaja, minusta näissä vierailun suhteen tulee olla hyvin tarkkoja. Meillä on tällainen vierailulobby, joka pyrkii näitä edesauttamaan, mutta, mutta niitä useimmiten käytetään heidän omaan propagandistiseen tarkoituksensa. Eli tämä ei välttämättä ole hyvä idea. Siksi tätä ehkä ei kannata tukea tätä suullista muutosesitystä. Hyvä, en aloita keskustelua, vaikka muut kollegat ovatkin sitä pyytäneet, koska Edustaja Munitsin menettelytavallinen puheenvuoro mm, lopettaa kaiken keskustelun, koska jos joku vastustaa suullista tarkistusta, niin sitten tästä äänestetään ilman suullista tarkistusta. En voi muuttaa menettelytapoja, joten 187 ilman suullista tarkistusta sellaisenaan puolesta. Vastaan. Tämä ei nyt ole ihan selvä, joten tarkistetaan koneellisesti. 187 äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No nyt olen päättämässä äänestystä, mutta jos te haluatte kertoa ryhmän kannan edustaja Galler, niin olkaa hyvä. Siitä vain, jos haluatte kertoa ryhmän kannan, koska me nyt äänestämme tästä ilman teidän tarkistustanne. Selvittäkää nyt ryhmän kanta, niin kollegat sen tietävät. Eli siis minusta sitten ryhmämme ilma, ilman, ilman tätä suullista tarkistusta emme voi tu- tukea koko muutosesitystä. Allora. Hyvä on. Äänestys päättyy. 12 puolesta viisikymmentäneljä vastaan hylätty. Tarkistus 188, koska edellistä ei hyväksytty, joten sitä äänestetään puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Menemme tarkistuksen 189 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 190. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 189. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 37 puolesta 32 vastaan. Ei, ei, se on hyväksytty, joten menemme sitten kompromissitarkistukseen 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Saat tarkistukset 2201 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 203 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 202-204 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 nyt on annettava puheenvuoro sille, joka EPPstä haluaa selventää tätä suullista tarkistusta. Edustaja Gaaler. Taken earlier. Äskeisesti eh, äsken eh, omaksutun eh, linjan, linjauksen mukaisesti tämä poistetaan, koska se, tässä viitataan yksittäiseen tapaukseen. Eli poistetaan viimeinen virke. Yes, I introduce the amendment. oh. Minä siis esitin tätä tarkistusta. Jos joku olisi ottanut minuun yhteyttä, niin hän olisi saanut tämän vastauksen, jonka annan nyt. Eli että sitä ei voi hyväksyä, sillä tämä rouva Hänet telotettiin sunnuntaina ja toisen kohdistuu hirveä uhka. Miksei meidän pitäisi pyytää että tähän asiaan nyt otettaisiin kantaa. Minä en siis voi yhtyä tähän ajatukseen, vaan tästä on äänestettävä. Si, anche in questo caso... Niin, tässäkin tapauksessa, kuten tiedätte, niin pyydän anteeksi Tässäkin tapauksessa, kuten tiedätte, riittää, että yksi ainoa kollega vastustaa tätä, niin silloin äänestetään tarkistuksesta 213 tällaisenaan ilman suullista tarkistusta 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 215 puolesta, 18 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole ihan selvä, joten äänestetään tarkistuksesta 218 koneellisesti. Äänestys alkaa. kahdeksantoista koneellinen äänestys. Kolme kollegaa vielä puuttuu. Äänestys päättyy. 32 vastaan, 36 puolesta hyväksytty. Kompromissitarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 229 kahdessa osassa. Öö, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus 14 puolesta. Niin toinen osa tarkistusta 229, siitä tarkistetaan koneellisesti. 229 toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 vastaan, 30 puolesta hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234, 35 ja 236 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. No, tämä ei nyt ole ihan selvää. Haluaisin sanoa, että hyväksytty, mutta en ole varma, joten tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Kaksi kollegaa vielä. No niin, äh, äänestys päättyy. 34 vastaan, 36 puolesta hyväksytty. 237 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 238 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 240 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kom- 241 puolesta vastaan. No, tämä nyt ei ole selvää. Tarkistetaan. 241 äänestys alkaa. Kolme kollegaa eivät äänestäneet. Yksi kollega ei ole vielä äänestänyt. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 36 puolesta 33 vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 200. Kompromissitarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty 259 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 261 puolesta, vastaan, tyhjä sanoisin hylätty. 262 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 263 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 264 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 265 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty. Kompromissitarkistus 17. Minun ei tule käyttää konditionaalia, eli tarkistetaan nyt tarkistus 265. Minun täytyisi käyttää indikatiivia. No niin, 70 annettu ääntä, 33 puolesta 37 vastaan tällä kertaa. Konditionaali oli ihan oikein, eli tämä oli hylätty. Kompromissitarkistus 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 281 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 283 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 284, siihen on vielä suullinen tarkistus. Ja tässä tapauksessa edustaja Landsbergiksellä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Ja Mr. President and colleagues, I wish to... Puheenjohtaja, kollegat, minä haluaisin esittää yksinkertaistusta, eli yksinkertaisempaa versiota, jossa sanottaisiin tässä tehtäisi, tämän tehtäisiin pieni poisto. Tässä puhutaan iranlaista leiristä. Tämä kattaa Ashraf-leirin, mutta ei ainoastaan. Eh, Kiitos ja me Kiitos, emme vastustamme sinullista tarkistusta. Kuten jo sanoin, jos yksi ainoa kollega äh, vastustaa, niin emme voi äänestää tästä, joten äänestämme äh, tästä tarkistusta 284 tällaisenaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 285 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 287 puolesta vastaan

Äänestys päättyy. 35 puolesta 33 vastaan hyväksytty. 299 puolesta. Puolesta 299 ihan vain muutama vastaan tyhjää hylätty. suullinen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 301 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut ihan selvä. Äänestys alkaa tarkistuksesta 22. Tässä on kaksi kollegaa, jotka eivät ole äänestäneet. Öö, tarkistus 22. Niin. Kolmekymmentäneljä puolesta, 35 vastaan, eli hylätty. Sitten tarkistus 23 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 24 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää sanoisin, että hylätty. 31 on vedetty pois, 32 puolesta. Niin, Tarkistuksesta 30. Minäkin olen tästä epävarma. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa tarkistuksesta 30. Nyt kaikki ovat äänestyneet. Äänestys päättyy. Olitte oikeassa. 34 puolesta 35 vastaan hylätty. Se on hylätty. 31 vedetty pois. 32 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole selvää. Äänestys alkaa tarkistuksesta 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 vastaan 35 puolesta. Tämä meni läpi yhdellä äänellä. 33, 35 on vedetty pois, 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 vedetty pois 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sanoisin 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 42 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 42. Siitä nyt tarkistetaan äänestystulos. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 40 puolesta 29 vastaan hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme tarkistukseen 54-55, jotka ovat identtiset puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 57. Äänestys alkaa. 69 annettua ääntä, 34 puolesta, 35 vastaan, hylätty yhdellä äänellä. 58 puolesta. Vastaan, tyhjä, hylätty. 59 puolesta. Vastaan, tyhjä, hylätty. 60 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 61 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 62 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 63 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 64-65 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 66 64-65 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. 64-65. Yksi kollega ei ole vielä äänestänyt, mutta päätämme äänestyksen 33 vastaan 31 puolesta hylätty, 66 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 67 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 68 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty sanoisin. 60, 70 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 71 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 72 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kolme puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä. Pyydän anteeksi. Kolme hylättiin, joten meidän on tarkistuksesta neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. En nyt nähnyt kunnolla tätä tilannetta. Tarkistetaan koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy yksimielisesti 37 vastaan 32 puolesta hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 vedetty pois. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 ja 11 identiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sanoisin. Kompromissi yksi puolesta. No hyvä on, te haluatte, että tarkistetaan tarkistukset 10 ja 11, niin no sitten koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 vastaan 31 puolesta hylätty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koneellinen äänestys tekstistä, loppuäänestys, äänestys alkaa. Kuusikymmentäkahdeksan annettua ääntä. Äänestys päättyy. 62 puolesta, kolme vastaan. Onnittelut tästä tuloksesta. Voittoi, voittoisa päätös, vain kolme vasta ääntä. Edustaja Salafranka on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, että tässä valiokunnassa – on aina noudatettu sellaista herrasmies-sopimusta, jonka mukaan suulliset tarkistukset on hyväksytty eikä ole työjärjestö sovellettu näin tiukkaan tyyliin. Puheenjohtaja, havaitsimme nyt, että tietty ryhmä on tässä nyt ollut näin tiukkana työjärjestyksen soveltamisessa. Ja tämä pidetään mielessä kyllä jatkossa. Minusta kaikkein demokraattisinta olisi ollut se, että olisi hyväksytty suulliset tarkistukset. Minun ryhmässäni päätettiin suullista tarkistuksista tänä aamuna ja olimme ymmärtäneet, että kun täällä on hyvää tahtoa, niin tällä tavalla voidaan toimia. Tämä on kaikkein demokraattisinta, mutta näin ne nyt siis tehdään. Jos näin tehtiin nyt, niin tämä koskee myös muitakin mietintöjä. Kiitos. No no, kommentti da fa- Niin, minulla ei ole mitään kommentoitavaa tähän teidän puheenvuoronne. Teillä on aivan oikeus sanoa se, mitä sanoitte, mutta on sekin totta, että riittää, että yksi kollega ei ole tyytyväinen tähän suulliseen tarkistukseen, niin noudatamme muodollisuuksia. Meidän on noudatettava työjärjestystä. Jos tähän mennessä olemme toimineet vähän joustavammin ryhmien välillä, niin se oli varmaan myönteinen asia, mutta sääntö on tämä. Ja nyt kiitän teitä ja e, annan puheenjohtajuuden edustaja Paskulle. Olkaa hyvä. Now <clears throat> we shall... Uh, Nyt menemme aiheeseen, joka koskee Euroopan unionin suhteita Persian Lahden yhteistyöneuvoston kanssa. Tarkastusten käsittely, mietintöluonnoksen käsittely. Annan puheenvuoron edustaja Bodille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. tässä mietinnössä me haluamme sen kautta välittää seuraavan viestin. Toivomme, että Euroopan unioni ja Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenmaat voisivat syventää poliittisia suhteita. Tässä on paljon eri mahdollisia yhteistyöalueita ja tätä varten aivan ensiksi on saatettava jo pitkittyneet neuvottelut loppuun. Niitä on käyty parisinkymmentä vuotta tarkoituksena saada aikaiseksi vapaakauppasopimus. Tähän on esitetty 72 tarkistusta. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tekstiä halunneet näin rikastuttaa. Erityisesti haluaisin kiittää varjoesittelijöitä tehdystä yhteistyöstä. Moni tarkistus on johtanut kompromissitarkistukseen ja niiden taakse saadaan todennäköisesti ryhmien enemmistö. Esitetyt tarkistukset koskevat lähinnä viittä kokonaisuutta, ensinnäkin ihmisoikeuksia, toisaalta alueellisia diplomaattisia kysymyksiä ja välitystoimia, kolmanneksi uskontojen välistä vuoropuhelua, neljänneksi Euroopan unionin toimien näkyvyyttä ja sitä, minkälainen rooli on annettava ulkosuhdepalvelulle ja sitten viimeiseksi kahdenvälisten suhteiden kehittyminen on täällä mukana. Ihmisoikeuksiin liittyy paljon tarkistuksia kollegat ovat huolestuneita naisten oikeuksista, sukupuolten välistä tasa-arvosta, syrjinnän poistamismahdollisuuksista ja tämä syrjintä liittyy siihen, että kuulutaan tiettyyn uskonnolliseen ryhmään tai vähemmistöön. Ja tarkistuksista käy ilmi myös suuri huoli, joka koskee siirtotyöntekijöitä tarkistuksissa muistutetaan ihmisoikeuksien osalta, että parlamentti täysin vastustaa kuolemantuomiota ja niitä rangaistuksia, joita on tuolla käytössä. Siellä amputoidaan raajoja rangaistuksena näissä maissa. Mutta Persianlahden arabimaissa on nyt viime vuosina – tapahtunut uudistuksia, poliittisia yhteiskunnallisia uudistuksia ja tämä on sellaista dynamiikkaa, jolle meidän pitäisi antaa tukemme. Persianlahden arabien maat tarvitsevat tässä mielessä tukeamme. Meidän on käytävä avointa rakentavaa keskustelua Persianlahden arabimaiden ja Euroopan unionin välillä. Ja sitten toiseksi alueellinen, tämän alueen diplomatia. Me korostamme sitä, että Persianlahden yhteistyöneuvoston maat ovat tärkeitä. Ne toimivat välittäjinä Palestinassa, Libanonin kriisissä, ne ottavat terrorismin torjunnassa. Yhteistyöneuvosto on esimerkki vakaudesta tällä alueella. Ja voidaan korostaa sen pyrkimyksiä saada aikaiseksi rauhallinen tilanne tällä epävakalla alueella. Tämä kävi jo ilmi ensimmäistä mietinnöstä ja kompromissit, jotka on saatu aikaiseksi varjoesittelyiden kanssa, ovat erinomaisia. Niissä voidaan korostaa näitä seikkoja. Persialainen yhteistyöneuvosto on tärkeä toimija tällä alueella ja muutama päivä sitten se allekirjoitti islamilaisen kehityspankin kautta eh, sopimuksen UNRAN kanssa. Näin rahoitetaan kuuden miljardin dollarin edestä jälleenrakennushankkeita. Niistä kiireellisimmät ovat Kasan alueella. Tätä pyysimme kompromississa kahdeksan, mutta tarvitaan tietysti yli kuusi miljoonaa dollaria. Sehän on luku, joka on aika pieni, jos ajatellaan näiden maiden varallisuutta. Uskontokuntien välinen vuoropuhelu. Tämän alueen vaikutusvalta on yhä tärkeämpi. Moni muistuttaa, että näillä mailla pitää olla rakentava rooli uskontoimaisissa vuoropuhelussa myös shia- ja sunnimuslimien välillä, ei ainoastaan muslimien ja kristittyjen välillä. Näitä asioita korostetaan tarkistuksissa. Kulttuurin välinen vuoropuhelu otetaan esille ja myös suuremman yhteisymmärryksen tarve. Täällä esitetään akateemista vaihtoa yliopistojen välillä, tarvittaisiin lisää liikkuvuutta tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille, tarvitaan lisää yhteistyötä tiedon saannin alalla ja toisaalta Alija Sisran tyyppiset aloitteet, se tarkoittaa siltaa ja muita tiedon antamishankkeita. Jos ajatellaan Euroopan unionin roolia ja Euroopan ulkosuuden palvelun näkyvyyttä, miten voidaan syventää näitä suhteita. Kompromissitarkistuksissa paneudutaan konkreettisiin ehdotuksiin. Euroopalla on nyt diplomaatti hallintoa ja sitä pitää käyttää. Me pyydämme, että uusia edustustoja avataan näihin maihin. Tällä hetkellä niitä on siellä ainoastaan yksi kuudessa maassa. Se toimii realissa Saudi-Arabiassa. Euroopan unioni ei näy näissä Persianlahden maissa, eikä sillä ole tarpeeksi voimavaroja tämän työn tekemiseen. Jos me allekirjoitamme vapaakauppasopimuksen, josta on näin pitkään neuvoteltu, Persianlahden maiden kanssa, niin sitten tästä sopimuksesta pitäisi tehdä heille hyvin tärkeä ja tätä varten olisi tärkeää, että Euroopan unionista tulisi näkyvämpi. Lopuksi kahdenväliset suhteet ja välityskysymykset tästä asiasta on puhuttu varjoesittelyiden kanssa. Mitä pitää tehdä, jos vapaakauppa neuvottelut eivät edisty vielä useampaan vuoteen. Jotkut ovat sitä mieltä ja minä yhdyn tähän kantaan, mutta kaikilla poliittisilla ryhmillä ei ole sama, samoja ajatuksia. Ajatellaan, että tarvitaan monen välistä lähestymistapaa Euroopan unionin ja Persialainen yhteistyöneuvoston välillä. Me voisimme tämän sijaan edistää kahdenvälisiä suhteita Euroopan unionin ja kunkin neuvoston jäsenvaltion välillä. Tätä asiaa voidaan käsitellä keskusteluissamme ja täysistunnossa. Ja sitten lopulta minä toivon, että täällä ei mitään erityistä tapausta otettaisi esille tässä mietinnössä, sillä siinä tarkoitus on analysoida meidän suhteitamme tähän koko yhteistyöneuvostoon – eikä erityisesti ajatella nyt mitään yksittäistä valtiota. Aina kun johonkin valtion on viitatuissa tarkistuksessa, niin minä olen aina pyrkinyt siihen, että siitä poistettaisiin suorat viittaukset, kun kompromissi laaditaan. Ja sitten täällä on tärkeää käännösvirhe Ranskasta Englantiin kappaleessa neljä ranskankielinen käsite on täällä pitäisi olla työoikeus eikä oikeus työhön. Se on kääntynyt väärin. Kiitos. So now... Kiitos edustaja Bodi ja sitten annan puheenvuoron Richard Howitille. Thanks very much. Um, uh... Kiitoksia. Ensinnäkin uh, sosiaalidemokraattisen ryhmän uh, puolesta voin todeta herra Bodi. Uh, hän on hyvin innostunut ja hyvin perillä alueesta. Ja hän on neuvotellut varjoesittelijän kanssa hyvin reilulla ja, ja rakentavalla tavalla, mistä ensin kiitokset ja kehut. Aika helppo oli päästä kompromisseista yhteisymmärrykseen. SD-ryhmään erityisesti painotti sitä, että me saisimme yhteisen turvallisuuspoliittisen listan alueelta kohdassa kuusi ja lähi rauhan, rauhan, poli, rauhan neuvottelujen tiimoilta. Ja myöskin sitten Äh, äh, että isla, islamiin, äh, islamistit poistettiin terroristi määritteestä, ei tee niin väliin mitään yhtäläismerkkinä kuuluu kohdassa neljässä. Niin katsoimme olevan tarpeen vaat, mainita kaikki syrjinnän, myöskin sukupuolisen syrjinnän muodot ja, sam, ja samoin sitten vähemmistö ja vähemmistöt välisen käsitteen selventämisessä – halusimme myöskin sitten täsmennystä kohtaan neljä. Meillä oli aika äh, äh, kiivaskin keskustelu äh, tuomiosta. esimerkiksi juuri mitä tulee teloitustapojen nimeämiseen, joista monet ovat meillä aika järkyttäviä. Näin tämä lista nyt sitten on siinä äh, kappaleessa lueteltuna ihan sitten perustellustikin, koska äh, tämä nyt on erittäin tuomittava koko kuoleman rangaistus missä tahansa muodossa, mutta aivan eritoten näissä näillä seuruin käytettävissä muodoissa. Haluamme, halusimme erityisen maininnan arabien rauhanaloitteista lähitään. ja niin ikään haluaisimme, haluaisimme, niin kuin Pauli äsken johdannossakin totesi, ää, äh, ää, ää, tukea sitten Persilahden yhteistyöneuvoston UNFRAN rauhan työntä, työllä antamaa tukea, se on 6.6b kappaleessa nyt sitten huomioitokin. Pari loppuhuomiota. Meillä on 68 muutosesitys ja, ja ryhmä sitä kannattaa se eh, on aivan olennainen tässä Persianlahden puitteissa. Viimeiseksi tämä on eh, aika mutkikas juttu. Tämä on kansallisen kaupan valiokunnassa esillekin tullut. Haluan lopulle valiokuntaa todeta, että ainakin minun ryhmässäni tunnetaan varsin voimakkaasti sen suhteen, miten pitkälle mm, tässä mm, mm, mietinnössä pitäisi sitten monen, monen puolis, monenvälistä yhteistyötä lähteä tukemaan – jona me joko täydentä, täydentävänä meissä nyt ensin olisi parempi näitä kahdenvälisiä suhteita eh, edesauttaa tiettyjen maiden kanssa aivan eri toteen. Ja minun ryhmäni aika voimakkaasti katsoo miten eh, tarpe, tarpeellista olisi myöskin tätä moni, monenvälisyyttä painottaa. Kansa, eh, kansainvälisen kaupan valiokunnassa tämä, tämä nousi aika merkittävästi esille. Se on meille aika tärkeä, ei mikään pikkujuttu. Eh, ja me pyysimme sitten eh, esittelijää muuttamaan kompromissia, koska eh, koskien kappaletta 20, kohtaa 25, jossa oli edustaja Jäätteenmäki, lienneköhän paikalla, näkyy olevan, voisi siitä kenties kommentoida sitten, mitä tässä sanotaan. Nyt, nyt meidän täytyy valitettavasti tätä muutosta vastaan äänestää valitettavasti, mutta halusin korostaa kuitenkin, että että yleinen yhteistyö tämän mietinnön ympärillä on sujunut varsin rakentavasti ja yhteistyöhenkisesti. Um. Kiitos oikein paljon. edustaja Briepolts. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik zou namens eh, de groep van de Groenen en de E... Kiitoksia puheenjohtaja. Vihreän EFA-ryhmän puolesta haluaisin myös kiittää herra Bodia esittelijää hyvästä ja avoimesta tavasta, jolla hän teki yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Meillä on useita kompromissitarkistuksia, jotka hän on valmistellut, ja me olemme myös, myös kollegat ovat jättäneet tarkistuksia, erityisesti ihmisoikeuksista, jotka onnistuimme saamaan mukaan, ja se teki tästä tekstistä hyvin tasapainoisen mutta ryhmämme sisällä kuitenkin olemme sitä mieltä, että meidän tulisi viedä tämä vielä eh, askel eteenpäin, erityisesti kun on kyse yhteisöjen tukemisesta ja kansal- eh, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemisesta. Emme saa unohtaa, että Persialan yhteistyöneuvoston eh, kaikki kuusi jäsentä ovat monarkioita, joissa erityisesti naiset ovat vähän edustettuina ja suurimmassa osassa tapauksista niillä ei ole suoraan valittua parlamenttia. Joten me olemme sitä mieltä, että meillä ei vielä ole tarpeellista kansainvälistä suojaa ja valvontaa, jonka kansainväliset elimet takaavat ja joka voisi vaikuttaa myönteisesti, erityisesti mitä tulee kansainväliseen sopimukseen äh, kaikenlaisesta naisen syrjinnän kieltämisestä, äh, kansainvälinen sopimus sosiaalista ja kulttuurillisista oikeuksista ja myöskin äh, yhteistyö YK on ihmisoikeusneuvoston kanssa. Ja lisäksi myös YK on erityislähettiläs, joka vastaa tuomareen ja asianajajan riippumattomuudesta. Joten meidän tulisi painostaa Persianlähden yhteistyöneuvoston maita eh, osallistumaan näihin sopimuksiin ja tekemään parempaa yhteistyötä YK elinten kanssa. Tämä varmasti auttaisi näiden maiden kansoja ja siksi meidän ryhmämme on tehnyt useita tarkistuksia, toivottavasti voitte tukea niitä. Ja sitten lopuksi puheenjohtaja energiasta. Huomaan, että ITRE-valiokunta on yhdessä tarkistuksessaan suosittamassa sitä, että yhteistyö, Persialahden yhteistyöneuvoston maiden kanssa, sitä tulisi edistää energiatehokkuuden saralla. Minä ehdottaisin, että meidän tulisi seurata tätä ehdotusta ja minun ryhmäni tarkistus 62 ehdottaa samaa ja toivoisin, että sekin hyväksyttäisiin. Kiitos puheenjohtaja. Minun ryhmäni haluaa myös kiittää herra Bodita tehdystä työstä. Mutta jos ajatellaan Tunisian ja Egyptin tapahtumia, tällä hetkellä mietimme sitä, onko Euroopan unioni todellakin käyttänyt kaikkia mahdollisia mekanismeja, joilla voitaisiin olla tässä rinnalla tai sitten julkistaa se, minkälaisia väärinkäytöksiä nämä hallitukset ovat tehneet kansan, kansaa kohtaan. Jos ajatellaan Jasminin vallankumousta ja tämän päivästä Kairon mielenosoitusta, jossa on ollut yli miljoona ihmistä, jos joutuisimme miettimään sitä, kuinka paljon unioni vaikuttaa asioihin. Ryhmäni niin suhtautuu tähän hyvin kriittisesti. Me vaikutamme hyvin vähän, emme käytä näitä naapurusvälineitä edistääksemme demokratisoitumista silloin, kun kyseessä on tyrannia tai feodaali monarkia. Moni niistä toimii juuri tässä osassa maailmaa. Me olemme tehneet tärkeitä tarkistuksia tarkistusehdotuksia sen takia haluamme tehdä selväksi sen, että meitä ei ollenkaan innosta se, että meillä olisi vapakauppasopimus, jossa ei huomioida erilaisuuksia. Kaikki ei ole kauppaa, eikä vapaakauppa saa olla kaikkea tai sääntelemätön kauppa, ottaen huomioon se kriisi, joka on Euroopassa vallalla ja muuallakin maailmassa. Meillä on tässä nyt esitetty tarkistuksia siksi, että halusimme antaa oman erityisaseman tälle tärkeälle alueelle. Yhdysvallat sen jälkeen, kun siellä päätettiin, että sen energiariippumus on turvallisuusongelma tämän totemuksen jälkeen tästä alueesta on tehty aseistuksen jatkuva kohde ei Euroopan unionin pitäisi tähän liittyä, vaan pitäisi liittyä ase, aseista riisuntaan. Euroopan unionilla pitäisi olla tässä tärkeä eh, tehtävä, jos ajatellaan lähi Irakia ja Iraniakin. Mutta äskettäin Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian kanssa välillä on tehty sopimus. Bahreinissa, Omanissa ja Saudi-Arabiassa on tärkeitä tukikohtia ja näillä tukkikohdilla on oma tehtävänsä Irakin tyyppisissä konflikteissa ja tästä syystä olemme esittäneet tarkistuksia, jotta Euroopan unionin näkökulmasta ensinnäkin korostettaisiin sellaisia suhteita, joilla purettaisiin näiden alueiden militarisointia ja sitten toiseksi energiariippuvuudesta ei saa tehdä turvallisuusongelmaa, ei Yhdysvaltain eikä Euroopan unionin riippuvuudesta. Nämä ongelmat on ratkaistava diplomaattisesti, ei koskaan käyttämällä sotavoimia oman alueen ulkopuolella. Ja tämän lisäksi tietysti korostetaan sitä, että terrorismin torjunta tapahtuisi aina poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön puitteissa, niin kuin sivilisoituneet maat tekevät tai pitäisi tehdä. Eli ei lähdetä pommittamaan 10 kilometrin korkeudesta ihmisiä, jotka ovat kaikkein syyttömiä. Euroopan unionilla pitäisi olla oma suhtautumisensa tähän alueeseen. Täällä on tarkistuksia, jotka menevät oikeaan suuntaan, sillä niissä puhutaan naisten syrjinnästä, naisten huonosta asemasta näissä maissa, korostetaan sananvapauden edistämistä, vähemmistöjen asemaa, vastustetaan kuolemantuomiota, pyydetään, että siirtotyöntekijöitä kohdeltaisiin paremmin näissä maissa, sillä on myös totta, että täällä pyydetään, että asekauppaa vähennettäisiin No, me jäämme odottelemaan sitä, minkä näköinen loppuasiakirja on, ja sen pohjalta sitten päätämme äänestyksestä. Mrs. Jätenmäki. Kiitoksia, edustaja Jähtenmäki. Thank you, Mr. Chairman. First of all... Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää Baudisia Miene hyvästä eh, mietinnöstä ja yhteistyöstä puheessa tai tekstissä pikemminkin ilmenevät tämä ongelma ja ongelma-alueet myöskin yhteistyömahdollisuudet EUn ja GCCn välisessä yhteistyössä. Minä haluaisin peräänkuuluttaa Persilahden maiden välistä tiivimpää yhteistyöstä, yhteistyötä. Esimerkiksi viime ajan tapahtumat Pohjois-Afrikassa ovat osoittaneet, että EU ja GCC on yhteisiä ää, ää, mielenkiinnon kohteita erityisesti ulkopolitiikassa. Tietysti alueellinen yhteistyö on aivan ratkaisevan tärkeä alueen vakauden ja hyvien naapurussuhteiden kehittämiseksi. Olen erityisen iloinen siitä, että me olemme yksimielisiä koulutuksen ja opiskelijavaihdon korostamisessa. Tulevan yhteistyön perusta löytyy e- Euroopan ja Porsianlahden maiden nuorison yhteistyötä. Nyt sitten herra Howardin kysymykseen vastasin, kun hän puhui kahdenvälisestä yhteistyöstä. Minä haluaisin korostaa tarvetta kohentaa Euroopan unionin ja Persilahden maiden välistä kahdenvälistä yhteistyötä. Ja toivoisin eh, voivamme myöskin lähettää selkeän signaalin korkealle edustajalle Catherine Ashtonille, jotta hän eh, alkaisi kehittää kunkin eh, Persianlahden maan kanssa käytävää tehtävää yhteistyötä, eri, muistaen eri prioriteetit ja eri, erilaiset ongelmat on hyvä tietysti aina saada ää, tietoa eri, eri maista ja niiden painopisteistä. Se on vähän niin kuin Euroopan union, laita niin kuin Euroopan unionissakin. Mr. Salafranca, please. Kiitoksia, edustaja Salafranca. Gracias, señor presidente. Kiitos, puheenjohtaja. On vaikea löytää parempaa esittelijä tämän mietinnön laatimiseksi. Kunnera Bodi haluaisin kiittää häntä hänen tekemästään työstä. Tässä katetaan nyt kaikki tärkeät kohdat, kaikki ne, jotka ovat oleellisia, jos ajatellaan meidän suhteitamme Persialaiden yhteistyön neuvostoon. Toden totta, meidän pitäisi korostaa strategian aikansaamista näiden maiden kanssa. Pitäisi Tämän pitäisi ottaa mukaan ne strategiset ongelmat, jotka on täällä mainittu. Ja minä haluaisin sanoa oman poliittisen ryhmäni nimissä, että me kyllä uskomme siihen, että vapaa kauppa sopimuksilla on hyviä seurauksia. Me haluamme edistää kauppaa. Kauppa on rauhaa. Ei ole mahdollista, toimia niin, että jos saamme jotkut tästä vakuutettua, niin sitten panemme rajat kiinni. Tänä aamuna Mercosur-delegaatiossa puhuimme tästä sopimuksesta. On päästävä tasapainoon sen välillä, kun pyritään pääsemään mukaan johonkin klubiin, jos ajatellaan YMPn uudistuksia. Ja sitten politiikkamme tässä on selvästi asettava etusijalle klubin jäsenet ja toisaalta on sovellettava meidän periaatteitamme. Tämä on se tapa, jolla on hoidettava ulkosuhteemme. On selvää, että Persianlahden yhteistyöneuvoston mailla on tärkeä asema kaikista näkökulmista ja sen takia on hyvin tärkeää, että pystytään edistämään EUn näkyvyyttä, on tehtävä yhteistyötä ja ne vaarat, jotka voivat aiheutua aseistuksen lisääntymistä. No tämä kyllä käy ilmi kappaleesta kuusi. Ja sitten jos ajatellaan tätä huolta, joka on ihan legitiimi, että Pohjois-Afrikassa syntynyt tilanne, joka nyt kehittyy arabimaissa, tämä on sellainen huoli, joka pitäisi ottaa täällä esille. Minusta esittelijä viittaa tähän oikealla tavalla kohdassa neljä. Tällöin pyydetään, että yhteistyöneuvoston maat voisivat eh, värkästi ja varovasti edistyä ihmisoikeuksien kunnioittamisen suuntaan. Ja täällä on jo mainittu se, että tätä tilannetta todellakin voidaan suuresti parantaa. Siksi meillä on hyvin vähän sanottavaa tähän Minusta viittaus energiayhteistyöhön on perustavanlaatuisen tärkeä siksi, että tällä hetkellä öljyn hinnat ovat niin korkealla ja koska tämä vaikuttaa meidän maihimme. Toisaalta koulutus on hyvin tärkeä asia ja mietintö on juuri sellainen kuin parlamentista pitäisi mietintöä antaa. Ainoa huomio, joka minulla olisi. Minä tietysti tuen sitä, mitä hän sanoo, mutta kun puhutaan tästä strategisesta assosiaatiosta, pitäisi ehkä viitata ihmisoikeuksiin. Tämähän löytyy jo kappaleesta neljä. Sanottaisiin, että assosiaatio on pohjauduttava Euroopan unionin arvoihin ja periaatteisiin, sillä olemme voineet havaita, että reaalipolitiikan harjoittaminen Pohjois-Afrikan maiden suuntaan, ei ole lisännyt vakautta eikä demokratiaa näissä maissa. Ja niin kuin sanomme täällä komissiosen Fyylin kanssa, että meidän pitäisi tästä vetää johtopäätöksiä, ei pidä ketään syyllistää, mutta pitää miettiä sitä, miten menneisyyden vaikeuksista voidaan tehdä tulevaisuuden onnistumisen mahdollisuuksia. Onnittelut esittelijälle ja tässä minun kommenttini tälle tekstin laatijalle ja on todellakin niin, että kukaan ei tätä tilannetta tämän paremmin tunne, kukaan niistä pystyisi tämän paremmin tekemään kuin mitä hän on tehnyt. Kiitos sitten herra Bodier. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Aivan ensiksi kuuntelin hyvin tarkkaan kaikki eri puheenvuorot ja pidän hyvin tärkeänä kaikkea sitä työtä, mitä on tehty varjoesittelijöiden kanssa, kun tätä asiakirjaa on valmisteltu. Puhun nyt siis aivan lyhyesti. Ja haluaisin Salafrankan puheenvuoron jälkeen sanoa, että me olemme kovasti korostaneet tämän tekstin yhteydessä ihmisoikeuksia. Tätä koskevia tarkistuksia on tehty paljon. Se on todellakin keskeisessä asemassa, kun ajatellaan suhteita näihin maihin. Mutta edustaja Meijerin puheenvuoron jälkeen haluaisin korostaa, että tässä meillä ei ole samanlainen suhde, kun ajatellaan EUta ja Persialaiden yhteistyöneuvostoa ja EUta ja Välimeren rantamaita. Niiden kanssa meillä on assosiaatiosopimuksia ja tämä liittyy naapuruuspolitiikkaan. Kun kyseessä ovat Persianlahden arabimaat, niin meillä ei ole edes vapaakauppasopimusta. Tämä nyt ei tarkoita sitä, ettäkö meidän pitäisi unohtaa kokonaan ihmisoikeuskysymykset, mutta on kuitenkin selvää, että meidän vaatimustasomme ei voi olla sama sellaisten maiden suuntaan, joiden kanssa on 20 vuotta neuvoteltu vapaa kauppasopimuksesta, kuin sitten sellaisen maiden suuntaan, kuin Tunisia ja Egypti, joiden kanssa meillä on assosiaatiosopimukset, joissa mainitaan eksplisiittisesti se, että on noudatettava ihmisoikeusperiaatteita. Rova Brepostali ihan oikein sanoi, että näiden maiden yhteinen piirre on se, että ne ovat perinnöllisiä kuningaskuntia. Ja kun heille tästä sanotaan, niin he sanovat, no teillä on myös Euroopassa perinnöllisiä monarkioita. No tietysti valta on erilaista, mutta on huomioitava, että Euroopassakin on monarkioita. Kuolemantuomio. Tästä puhutaan paljon, niin nyt siis puhutaan täällä tekstissä näistä kuolemantuomioista ja amputointirangaistuksista. Ja sitten asista riisunta, jonka Meijer esille. No, me tietysti olisimme rauhallisemma, rauhall voisimme olla rauhassa, jos tämä alue demilitarisoitaisiin, mutta kun puhutaan Saudi-Arabian ja emiriittien aseiden vähentämisestä, niin tässä tulee mieleen se, mitä Mitterrand sanoi liittopäivillä Saksassa. Hän sanoi, että Euroopassa ohjukset ovat idässä ja pasifistit lännessä. Persian lahdella Iranin puolella on ase, aseistuskilpaa. Nyt ei pitäisi pyytää, että kaikki lähtisivät vähentämään aseistustaan tällaisella alueella, joka ei valitettavasti ole asistariisuntaprosessia aloittanut. Ja jos verrataan tätä Magrebin alueeseen, minusta tämä vertailu ei aivan täysin onnistu, sillä tilanteet ovat aika erilaisia, jos ajatellaan yhtä neuvoston maata Kataria siellä, sieltä käsin toimii Al Jazeera televisiokanava ja se on ollut yksi tärkeimpiä innostajia Tunisiassa ja Egyptissä vastalauseisiin ja samaisessa Katarin maassa puolen kilometrin päässä on amerikkalaisten Persianlahden joukkojen tukikohta. Eli tässä on tietynlaista skitsofreniaa, voitaisiinko ehkä näin sanoa, joissain maissa. Eli toisaalta edistetään vallankumouksellista liikehdintää ja toisaalta annetaan amerikkalaisille tukikohtia Persianlahden alueella. Eli meidän ei pitäisi, kukaan ei ole tällaista ajatellut, Venäjän pitäisi noin vain pyyhkäistä pois ihmisoikeusasioita tai kuolemantuomiota, näitä äh, rangaistuksia, sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Emme myöskään saa antaa sellaista mielikuvaa, että me haluamme pakottaa heidät tiettyyn poliittiseen muottiin siksi, että länsi maat Yhdysvallat ja jotkut Euroopan maat halusivat vuonna 2003 pakottaa tietyn poliittisen mallin käyttöönottoon ja siinä sitten tiedetään, miten Irakissa on käynyt. Eli meidän pitää olla periaatteiden osalta hyvin tiukkoina, mutta pitää toisaalta olla, ei pidä olla niin kunnianhimoisia näiden politiikkojen suhteen tällä maailman alueella. I would like to say that we'll vote in the... Kiitoksia. Nyt haluaisin sanoa, että äänestämme valiokunnassa 10. helmikuuta ja siirrymme eteenpäin hyvin nopeasti. Menemme edustaja Proveran varapuheenjohtajamme mietintöön. Epävakauden aiheuttamat muuttovirrat EUn ulkopolitiikan soveltamisala ja tehtävä. Tämä on aihe, joka on entistäkin ajankohtaisempi tällä hetkellä. Teillä on puheenvuoro, edustaja Provera. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä pidän tätä mietintöä todellakin erittäin ajankohtaisena ja haluaisin heti kiittää kaikkia kollegoja, jotka aikovat pyytää puheenvuoroa, tehdä ehdotuksia ja kritisoida. Maahanmuutto on erittäin mielenkiintoinen aihe ja liian usein se on ähm, vain, äh, sitä tarkastellaan vain osittaisesti äh, ja tämä ei mahdollista objektiivista tarkastelua ja aivan objektiivisella tarkastelulla voidaan saada aikaan tehokasta politiikkaa. Äh, maahanmuutto on historiallinen tosi seikka maailmanlaajuinen, joka on saanut viime aikoina todella suuria laajuuksia, jolla on poliittisia, kulttuurillisia ja inhimillisiä, humanitaarisia vaikutuksia. On laitonta maahanmuuttoa ja laillista maahanmuuttoa. Ja ihmiset lähtevät yleensä kotimaasta konfliktien takia, luonnonkatastrofit, demokratian puute usein aiheuttaa sen, mutta pääsyy muuttoliikkeelle on halu päästä parempaan taloudelliseen tilanteeseen, parantaa elämänlaatua. Laiton maahanmuutto on erityisen huolestuttavaa, koska se tuo mukanaan epäinhimillisiä tilanteita. Ajattelen esimerkiksi harmaan työvoiman uudenlaista orjuutta, joka tuo tilanteita, jotka luulimme jääneen menneisyyden, mutta valitettavasti tällaiset tilanteet jatkuvat. Toiset ilmiöt, jotka liittyvät laittomaan maahanmuuttoon, ovat seksuaalinen hyväksikäyttö, rikollisuus. Mutta minä en usko, että laitonta maahanmuuttoa pystytään torjumaan ainoastaan selkein ja tiukon laein tai palautuksin tai repressiivisella politiikalla, vaan tarvitaan yhteistyötä kehitysmaiden ja teollisuusmaiden välillä ja teollisuusmaiden on otettava huomioon kehitysmaiden kansojen tarpeet. Menneisyyden yritykset ovat olleet tehottomia tai epäonnistuneita. 50 vuoden jälkeen tulokset ovat kaikkien silmien alla. Vieläkin tulokset ovat huonoja ja muuttoliikkeet kasvavat. Tämän epäonnistumisen seuraukset tai tulokset, syyt on ymmärrettävä, jos halutaan luoda uudenlaista tulevaisuutta. Se riippuu yhteistyön puutteesta ja rakenteellisista ongelmista niissä maissa, joihin halutaan puuttua ja lahjoitukset äh, tulevat ennemminkin, äh, eivät huomioi riittävästi äh, avustukset huomioi riittävästi vastaanottavan maiden tarpeita. Mutta jos saadaankin aikaan täydellistä kehityspolitiikkaa, niin siltikään se ei olisi riittävää, jotta voitaisiin vastata näin monimutkaiseen monialaiseen ongelmaan suurin ongelma on epävakaus, poliittinen, taloudellinen epävakaus joka, tai epävakaus, joka lohtuu luonnonolosuhteista, myös yhteiskunnallinen epävakaus, jota olemme nähneet e, erityisesti nyt viime aikoina Tunisiassa ja Egyptissä. Äh, lyhyesti näistä eri epävakauden muotoista. Poliittinen epävakaus liittyy usein äh, ihmisoikeuksien polkemiseen, hyvin raakoihin diktatuureihin. Taloudellinen epävakaus liittyy yleensä alikehittyneisyyteen, äh, suureen kuiluun, joka on pohjoisten ja eteläisten valtioiden välillä ilmastonmuutoksen tai luonnonkatastrofien aiheuttamat ongelmat, jotka pakottavat satoja ja tuhansien ihmisten siirtymistä alueelta toiselle tai mantereelta toiselta. Mutta sitten meillä on yhteiskunnallinen eh, epävakaus, joka on tällä hetkellä erityisen ajankahto. Puhutaan enemmänkin vakaudesta eikä niinkään epävakaudesta usein on ajateltu, että eh, ajateltiin, että Egyptissä Mubarakin vuosikymmenten hallinto toisi mukanaan vakautta, eh, joka olisi jatkuvaa poliittista vakautta, joka itse asiassa murtui täysin, koska Magrebin kansannouson taustalla itse asiassa oli yhteiskunnallista epävakautta. Vaikka hallitsijat ja poliitikot olisivatkin rauhallisia, niin se on vain pintasilausta, koska todellisuudessa sekä Tunisiassa, jossa tilanne oli erilainen kuin Egyptissä, että Egyptissä ja Algeriassa ja muualla se, mikä puuttuu, on yhteiskunnallinen rakenne, joka mahdollistaa sen, että hallittu pystyy viemään eteenpäin omia etujaan poliitikkojen halli, Äh, hallinnon sisällä. Äh, puhun esimerkiksi ammattiyhdistyksistä, jotka voisivat ajaa työntekijöiden oikeuksia, äh, järjestöistä, joita usein ei ole laisinkaan näissä maissa, tai jotka ovat yhden asian järjestöjä. Kaikki tällaiset rakenteet, jotka mahdollistavat sen, että kansa voi elää demokratiassa ja edustaa omia ähm, etujaan on puuttunut näistä maista. Joten tällainen poliittisen äh, luokan vakaus itse asiassa äh, kyseenalaistetaan sitä kautta, että tällaisia äh, instituutioita, joissa kansalaisten etuja voitaisiin ajaa, ei ole taloudellinen ja rahoituksellinen apu. Ja päätän pian puheenvuoroni, koska puheenjohtaja sitä minulta pyytää. Taloudellinen ja rahoituksellinen apu on varmastikin tarpeen, mutta sen täytyy olla tehokasta. Sen täytyy äh, konkreettisin hankkein vastata äh, vastaanottavan maan väestön tarpeisiin ja erityisesti siihen täytyy liittyä politiikka, joka vie maata kohti demokratiaa ja tukee niitä maita, joita haluamme auttaa matkalla kohti demokratiaa, auttaa näitä maita luomaan kaikki ne rakenteet, joita demokratia tarvitsee. Tietenkin ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kaikki muut demokratian tekijät, mutta erityisesti minulle sydäntä lähellä on tasa-arvo, tasa-arvoiset mahdollisuudet, tasa-arvoiset oikeudet ja mahdollisuudet miehille ja naisille. Tämä on demokratian todellinen merkitys jo sen jälkeen, kun on saatu vapaus, mielipiteen vapaus ja oikeus äänestää. Um, Kiitoksia sitten herra Brock. Hänellä on jotain sanottavaa maahanmuutosta. Ja sitten Tanak. En minä mitään puheenvuoroa pyytänyt. No okei. Okay. Then uh, missä due for two minutes, missä Tarmon Talto. Kaksi minuuttia Tarmon Talto. Raporteur. Varjoesittelijä. Kiitos. Täytyy sanoa, että tämä on tasapainoinen mietintö. Erva Veera, esittelijä, on nyt selostanut tälle e, e, kokoukselle hyvin yksityiskohtaisesti e, syitä maahanmuuton takana, erityisesti silloin kun se juontuu epätasapainosta, epävakaudesta. Ja tämähän tässä sitten tietenkin heijastelee EUn yleistä ulkopolitiikkaa. Koko mietinnön halki käyvä punainen lanka näyttää, että kaikkien on, olisi kyettävä tämä kaikki, kaikki apu olisi hyvin kohdennettava ja sitä olisi annettava koordinoidava, koordinoidulla tavalla. Hän eh, korostaa humanitaarista apua, mutta en halua liikaa minulle eh, suotua aikaa käyttää eh, tähän yksityiskohtaan, näihin yksityiskohtiin, mutta herra Rairalla on ollut erittäin hankala työ tehtävänään koska nyt näyttää siltä, että, että tässä on, ovat vaunut hevosen edellä. Miksi? No koska puhumme Euroopan unionin ulkopolitiikasta maahanmuuton suhteen. Vaikka meillä edes EU:ssa ei ole edes sellaista maahanmuuttoon keskittyvää sisäpolitiikkaa, ja ulkopolitiikahan tulisi tietysti sitten myös heijastella sisäpolitiikkaa, eikä meillä sitä edes ole. Sen vuoksi mm, tässä mietinnössä tasapainon saavuttaminen on ollut työn ja tuskan takana. Thank you. I'll be brief, Chair. Um, thank you, Mr. Provera. Kiitos lyhyesti Kiitos Provera tästä johdannosta. Siinä moni aspekti tuli esille näin yleisesti ottaen. Asiasta voidaan sanoa vielä paljon ja toivottavasti me varjo esittelijöinä voimme vielä käsitellä asiaa vähän yksityiskohtaisemmin. Minä haluaisin kysyä, aiotteko ajatella sinisen kortin järjestelmää tietoperäisille maahanmuuttajille. Tässähän puhutaan suhteista eri maiden välillä ja eri maihin. Tässä on siis suuri kirjo. Meidän pitää ymmärtää, että on myös suuri maahanmuuttajien kirjo. Meillä on koulutettuja työntekijöitä, mutta toisaalta ihmisiä, jotka joutuvat pakenemaan ja joutuvat tulemaan ja jäämään Eurooppaan siksi, että heidän henkensä on vaarassa. Ja sitten haluaisin kysyä, aiotteko kiinnittää huomiota siihen, että voitaisiin ennalta ehkäistä maahanmuuttajien väärinkäyttämistä, sillä usein heihin kohdistuu paljon väärinkäytöksiä, erityisesti jos kyseessä ovat lapset ja naiset. Tässä muutama seikka, jonka halusin mainita. Toivottavasti siitä puhutaan vielä lisää, eikä nyt sen enempää. Please. Kiitos ja edustaja Severi. Uh, Kiitoksia. Tämä um, mietintö on ainoastaan tasapainoinen, vaan myös hyvin mm, monialainen ja esittelijä yritti kuvailla maahanmuuton monipuolisuutta. E, pidin myös siitä, että korostin sitä, että sorto ei ole mikään vastaus tämän ilmiön ongelmiin. Kaksi asiaa. Toistan se, mitä kollega Tartmon Talto jo sanoi. Teidän on laitettava mietintöönne myös kohta, joka korostaa sitä, että tarvitaan yhteys Euroopan unionin sisäisen maahanmuuttopolitiikan ja ulkoisen välillä. Ja toinen asia on niin kutsuttu aivovuoto. Ei niinkään taloudellinen ja poliittinen epävakaus vie ihmisiä ulkomaille tässä asiassa, vaan ennemminkin eh, henkilökohtainen eh, halu kehittyä. Tämä on ehkä hyödyksi meidän valtioillemme, mutta eh, pitkällä tähtäimellä haitaksi kehitysmaille ja tällainen aivovuoto luo mm, pitkällä tähtäimellä myös ehm, epävakautta, joka pakottaa ihmiset muuttamaan laittomasti tai laillisesti. Kiitos. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on äh, Proveralta äh, äh, rohkea yritys pyrkiä neutraalilla kielellä pohtia näitä hyvinkin hankalia ongelmia minun, minun, meillä Lontoossa on, on lähes kaksi miljoonaa kehittyvistä maailmasta tulleita maahanmuuttajia, osa suurin osa myöskin, osa myöskin laittomasti. Ai minä luulen, että paukut, että siellä nojaa vaan se olikin joku muu. Kyllä, kyllä en minä nyt semmoisen alennus sanoa puheenjohtaja. No kuitenkin Britanniassa nyt on, on, on ää, sen kumminkin tunnen parhaiten. Eli tämä paineita julkisiin, julkisen sektorin palveluksiin, koulu, koulutukseen ja muun, ja myöskin sitten sosiaaliyhteenkuuluvuus ja muu on selkeästi sitten näissä, havaittavissa näissä maahanmuuttajien kansoittavissa kunnissa. Tämä on erittäin rauhallisesti muotoiltu mietintö, mutta me emme halua sinänsä tietenkään minun ryhmässäni sitä, että tästä maahanmuutosta tulee mitään EUn e asia. EU meidän pitää EUn apua kohdentaa paremmin sellaisiin maihin, jotka, jotka, ovat, jotka tuovat sitten työttömiä nuoria Eurooppaan, esimerkiksi Magrebin alueelta. Näin pitää yrittää saada sitten tasapainoisesti ja poliittisesti tasapainoisemmiksi niin, että, että voitaisiin sitä kautta sitten pyötä estämään ihmisten virtaaminen myöskin omista maistamme. Ja nythän on huomattu, että myöskin äh, äh, puolustusvoimat joutuvat sitten puuttumaan asiaan äh, siimapilaiset kurit ja muut ovat esimerkiksi Iso-Britannian päätyneet sisäisten levottomuuksien ansiosta ja jossain vaiheessa tietysti on välttämätöntä puuttua sotilaallisesti tilanteen vakauttamiseksi. Ja sitten on myöskin sitten näiden fiksuimpien tämän sinisten korttien kautta harjoittama rusinoiden poimiminen pullasta politiikka, joka vie, tuo, tuo heidät sitten meidän omaan, omiin maihimme ja jättää heidän, heidän synnyinmaansa sitten taas köyhiksi. Näin meillä on tällaista taloudellinen sekundaarinen maahan, maahanmuutto suurena ongelmana. Mr. Angurakis, please. For two minutes. Kaksi minuuttia seuraavalle puhujalle. Eh, vă mulțumesc, domnule președinte. Τώρα θα τα πω στα Kiitos, puheenjohtaja. Eh, Minä en ole eh, laisinkaan samaa mieltä tämän mietinnön kanssa, koska periaatteessa erittäin tärkeät aiheet on jätetty täysin ulkopuolelle. Niin kauan kuin Euroopan unioni on talouskriisissä ja työmarkkinoihin kohdistuu valtava paine. Tämä ongelma vain pahentaa tilannetta, koska se lisää paineita työväenluokkaa kohtaan ja tämä on se ongelma. Jos todella haluaa puolustaa mm, työläisiä eikä pääomaa, niin silloin tilanne olisi helpompi. Silloin ei viitattaisi siihen, mitä ylikansalliset yhtiöt ja konsernit tekevät, koska ei saada unohtaa, että ne tuovat usein epävakautta näihin maihin puheenjohtaja, ei ole kyse siitä, että me täällä EU-ssa luisimme EU-politiikkaa. Ei, ei tarvitse myöskään varmistaa, että jotenkin jatkuvasti puututaan eri paikkoihin, Afganistaniin, Irakia ja niin poispäin. Niin kauan kuin me toimimme näin, niin meidän ei tarvitse ihmetellä, että maahanmuuton paine kasvaa jatkuvasti. Ja puhuttu myös siitä, että periaatteessa tällaisia hätäreaktioita ei saisi olla. Ja tätä ei saa unohtaa. Tietenkin meillä on Frontex ja eh, kysytään, että onko maahanmuuttajilla oikeastaan mitään oikeuksia. Periaatteessa maahanmuuttajilla ei ole mitään oikeuksia, me emme ole laisinkaan tyytyväisiä tähän mietintöön. Me ja tietenkin tehdä tarkistuksia, mutta ihan kokonaisuudessaan meille tämä mietintö ei sovi. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση του κυρίου Προβέρα. Kiitos kovasti. Herra Proveran mietintö on tärkeä ja, ja minusta yksin vastauksia ei voida löytää näihin kaikkiin kysymyksiin. Tämä on, problematiikka on hyvin monisäikeistä. Ja tässä, tässä on sivuttu monta niitä Äh, vakauden puuttuminen ei suinkaan ole myöskään ainoa syy äh, maahanmuuttoon. Meidän pitää tietenkin äh, myöskin miettiä sitten näitä, niitä maita, jotka joutuvat vastaanottamaan suuria maahanmuuttajavirtoja. Sielläkin sitten on epävakauden vaara. Se täytyy pitää varansa sitten myöskin sen suhteen. Ja tietysti äh, toki huolehtia myös siitä, että kaikki sitten purkaudu rasismina. Ne ihmiset, jotka haluavat äh, äh, muut, muuttaa omista ma- maistaan syistä, jotka eivät riipu heistä. Meidän pitää siinä tapauksessa tietysti auttaa niitä, niitä, niitä maita niin, että ne voisivat sitten pitää asukkaansa meidän pitää antaa sellaista mielikuvaa e- e- eurooppalaisille, että, että vakaus sitten juontuu näistä suurista maahanmuuton virroista. Tietysti on ihan aivan välttämätöntä, että, että että nämä asianomaiset, jotka sitten tulevat tänne, saavat asianomaisen kohtelun. Nyt annan puheenvuoron Annalle, Yksi minuutti. Thank you, uh, colleague, Mr. Provera. Minä haluaisin kiittää kollegaa edustaja Proveraa eh, eh, esittelijää siitä, että hän yritti eh, jotain hyvin vaikeaa, nimittäin panna yhteen erilaisia ajatuksia ja tehdä niistä suosituksia. On useita asioita, joista olen samaa mieltä. On asioita, joissa en ole samaa mieltä hänen ajatuksensa kanssa, mutta käytänteen kanssa. Mikään ei ole tärkeänkään tärkeämpää kuin tarkastella, millainen vaikutus meidän poliitikoillamme on Välimerellä ja Pohjois-Afrikassa esimerkiksi. Tämä osoittaa, että kaikki se, mitä me olemme tehneet, mitä me sanomme, sitä me emme ole tehneet. ja tämä vie meitä vain taaksepäin. Meidän pitäisi olla johdonmukaisempia arvojemme kanssa ja todellakin varmistaa, että politiikkamme toteutuu. Meillä on ehdollisuutta esimerkiksi kotonuusopimuksissa, mutta sitä ei koskaan käytetä sitä käytetään ainoastaan kaikkein pahimmissa tapauksissa. Ja esimerkiksi kun tässä on viittaus EUn ja Libian muistioon, niin ei maahanmuuttoa pidä ainoastaan nähdä sinä, että parannetaan oloja maahanmuuttajille Libyassa, vaan on kyse heidän perusoikeuksistaan enkä tarkoita ainoastaan Libyan läpi kulkevia maahanmuuttajia. Tietenkin pitää mainita naiset, naisten rooli erityisesti. Ja eh, myöskin maahanmuuttajien kohdistuva väärinkäyttö. Eh, työllisyys, demokratia ja ihmisoikeudet ovat myöskin erittäin keskeisiä tässä yhteydessä. Uh, external Action Service, Mr. Guiader, please. Ja nyt sitten ulkosuhdepalvelusta. Olkaa hyvä. Chairman, uh, just Kiitos puheenjohtaja. Pari kommenttia, jotka ehkä tuovat vähän valoa tähän keskusteluun. Mitä tulee UFMn ministerikonferenssiin, kuten tiedätte, tällaiset kokoukset ei eivät periaatteessa ole mahdollisia, mutta korkea edustaja pyrkii tätä nyt hoitamaan ja tässä yritämme nyt käsitellä maahanmuuttoa, jos se tapahtuu meriteitse ja toisaalta Tori Huumasone kauppaa. Ja sitten meillä on myös naapuruuspolitiikan uudistus on toinen asia, johon aiomme paneutua. Ja sitten tietysti korkean edustajan, komission varapuheenjohtajan mandaatti. Hänen tehtävänsä on varmistaa se, että politiikan eri elementit toimisivat hyvin yhteen. Tarvitaan johdonmukainen lähestymistapa, jossa otetaan huomioon kehitysseikat, ennaltaehkäisyasiat ja ihmisoikeudet. Eli kaikki tämän pitää huomioida näissä uusissa välineissä. Näistä asioista jo keskusteltiin tänä aamuna valiokunnassa. Kiitos. Kiitos edustaja Telegrafici. Pyydettiin ihan nopeita kommentteja. Kiitoksia kaikille eh, eh, puhujille. Ensinnäkin kollega Gomesille. Minulla ei ole mitenkään mitään yritystä tässä ehdottaa mitään politiikkaa, vaan ajatuksena on pohtia yhdessä kaikkien poliittisten ryhmien kesken, mikä merkitys ulkopolitiikalla voisi olla, mutta myöskin yhteydessä yhteiseen kehityspolitiikkaan ja siinä yhteydessä arvioida maahanmuuttoa rahoitustuki ja kehitysapu yksin ei auta Olemme useasti nähneet hankkeita, jotka on toteutettu ja sitten kun on ollut sotilaallista tai yhteiskunnallista epävakautta, niin kaikki on ollut tyhjän kanssa. Rashake, tietenkin maahanmuuttoihin kostuvat väärinkäytökset ovat rikoksia, joihin on vastattava ähm, lai, lailla, mutta olen samaa mieltä aivovuodon kanssa. Me tietenkin haluamme koulutettua työvoimaa, mutta emme muista aina sitä, että viemme usein parhaat päältä kehitysmaista ja vaikutamme näiden kolmansien näiden kehitysmaiden tulevaisuuteen. Attard Montalto, olen samaa mieltä ulkopolitiikan kanssa ja tämän yleisen arvion kanssa jotta löydettäisiin tehokkaita ratkaisuja. Yksi asia on varmaa. Menneisyydessä on tehty suuria epäonnistumisia ja on opittava menneisyydestä tulevaisuutta varten. Kiitos. Nyt haluaisin muistuttaa, että 8. helmikuuta on tarkistusten esittämisen määräaika kello 12 ja sitten tätä asiaa tarkastellaan taas 16. maaliskuuta. Seuraava asia on Montenegro-mietintö. Kääntyisin Charles Tanokin puoleen. Olkaa hyvä. Let me first of all thank uh, particularly the AFET Secretariat, uh, Eva Maar. Kiitos. Minä haluaisin erityisesti kiittää sihteeristöstä Eva Maaria, joka on tässä auttanut kovasti ja myös kaikkia varjoesittelijöitä. Tämä on edesauttanut siihen, että Montenegro-asia on kaikkein helpoin asia hoitaa 11 vuoteen, kun on täällä mietintö ja lautinut. Tämä on pieni maa siellä Länsi-Balkanilla, mutta tästä huolimatta sain 76 tarkistusta, jotka kattavat eri alat. Meillä on tavannut kaikki varjoesittelijät suuresta poliittisesta ryhmistä. Kahdeksan kompromissitarkistusta jotka teillä on edessänne, koskevat korruption torjuntaa, järjestäytyntä rikollisuutta, vähemmistön oikeuksia ja myös LGBT-yhteisö katetaan tässä ja mm, kotiväkivalta ja naiset, joita on vähän julkisessa elämässä ja sitten si- sisäisesti siirtymään joutuvat ihmiset, romanit ja muut, lähinnä Kosovosta kotoisin ja yleisesti pitäisi korostaa tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta ja Montenegron parlamentin valvontamahdollisuuksia. Minä tapaan puhemiehen tuolta parlamentista ensi viikolla ja tarkastelemme sitä, miten voimme auttaa heitä parlamentaarikkoina. On myös parantavaa perustuslakia vaaleihin liittyen kompromississa yksi ja sitten intressi eturistiriidoista pitää päästä eroon. Tämä on hyvin pieni maa, jossa on vain 600 000 asukasta ja usein on hyvin vaikea välttää eturistiriitoja, sillä siellä on aika pieni koulutettu eliitti ja on selvää, että he toimivat useissa eri toimissa samanaikaisesti on edesautetaan myös mediavapautta ja toimittajien suojaa ja sitten kompromississa kahdeksan olen muuttanut kappaletta 21, niin että voidaan parantaa ympäristöä huomioon ottamista silloin, kun rakentaa patoja, vesivoimaa valten, varten. Tätähän tarvitaan, jotta voidaan moninaistaa Montenegron taloutta, joka on hyvin riippuvainen matkailusta. Tässä varmasti kaikki. Muistaakseni 10. päivä helmikuuta äänestetään. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kukan, please. Kiitos, edustaja Kukan. One minute thirty. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Onnittelut esittelijälle tästä työstä. Hyvin tehty työ Montenegron edistymisestä kuvastaa parlamentin myönteistä asenneta tätä maata kohtiin. Montenegron edistyminen on ollut aika sujuvaa tähän mennessä. Tämä korostuu koko tässä mietinnössä. Missä ovat päähuolenaiheet minun mielestäni korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus ovat vakava ongelma Montenegrossa ja hallituksen pitäisi täysin osallistua tähän. Va- lainsäädännön pitäisi olla Euroopan eh, standardien mukaan eh, Montenegron perustuslaissa. Parlamentin pitäisi lisätä valvovaa rooliaan hallitusta kohti. Eh, kansalaisyhteiskunnan suurempi mukaanotto lainsäädäntö- ja konsultointiprosessiin erityisesti mitä tulee EUn e integraation. Montenegron täytyy täyttää nyt vielä jäljellä olevat ehdot, jotta se voi aloittaa neuvottelut. Toivottavasti se tapahtuu pian. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten edustaja Ibrisavic. Yksi minuutti. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Minä haluaisin yhtyä äh, näihin onnentoivotuksiin. Minusta esittelijä on äh, saanut aikaiseksi hyvinkin tasapainoisen tekstin minä kuitenkin yhdyn edeltäjän kritiikkiin sikäli, että minusta kompromissit vahvistavat tekstiä monilla, monilta osin. Ja minä lupaan EPPn puolesta ryhmämme tukevan kaikkia ja voin myöskin tukemaan, tukea kaikkia muitakin, suurinta osaa muista puolueista lähtöisin olevia muutosetyksiä, demarit mukaan lukien. Very much. <clears throat> No, Mrs. Lunacek, please. Kiitos ja sitten edustaja Lunacek. Thank you, uh, Chairman. I would also like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Hannokkia siitä hyvästä työstä, jota hän on tehnyt, ja myöskin siitä, että hän hyväksynyt ö, uh, useita muiden ryhmien tarkistuksia, ei vain minun ryhmäni tarkistuksia, vaan myös muiden. Ö, uh, ja tässä tekstissä on kaikki tärkeät asiat mukana liittyen Montenegron edistymiseen. Se on hyvin muotoiltu ja se osoittaa selvästi, mitkä EUn kanta on ja mitä e- Montenegron vielä täytyy tehdä. Minun ei tarvitse toistaa sitä, mitä muut kollegat ovat jo sanoneet, herra Tannok myös mm, korruption torjunta, vähemmistöt, tiedotusvälineet, julkishallinto. Nämä ovat kaikki kysymyksiä, jotka ovat mukana tekstissä ja arvostan sitä kovasti. Myös yhteistyö, jota herra Tannock on osoittanut tässä yhteydessä. Haluaisin kommentoida kolmea tarkistusta. Yksi sen herra Tennok taisikin mainita itse, on tarkistus 38, romani, askali ja muut vähemmistöt. Sanoitte, no, että ette halua ottaa mukaan tätä toista osaa tarkistuksessamme, jossa vaaditaan näiden lakien täytäntöönpanon vahvistamista. Toivottavasti muuttaisitte vielä mielenne tässä asiassa, koska kaikki tiedämme, että täytäntöönpano on tärkeää. Niin kauan kuin meillä on lakeja, niin on kuitenkin vielä paljon mahdollisuuksia olla panematta niitä täytäntöön, joten olisin kovin iloinen, jos voisitte muuttaa mieltänne tässä asiassa ja ehkä muutkin kollegat voisivat tukea meidän tarkistuksemme toista osaa. Tässä on toinenkin tarkistus 74, joka käsittelee sopimusta saada aikaan Montenegron ja Italian välinen ener- sähkökaapeli ja komissio on myöskin tarkastellut tätä raporttia ja sekin tukee sitä, että tämä muotoillaan näin, että että Montenegon talousministeri tukisi tätä, joten toivoisin, että kollegat tukisivat tätä. Ja nyt viimeinen asia, se liittyy vesivoimaan. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä herrat Tänok sanoi tarpeesta monimuotoista, mm, tietäen, että Montenegron suurin eh, energia lähde on vesivoima, mutta silti on vielä se kysymys, että tuemmeko teidän kompromissiamme vai teemmekö vielä suullisen tarkistuksen siihen, joka on vähän vahvempi ja jossa vaaditaan hyvää, hyvin tehtyä ympäristövaikutusten arviointia, mutta meillä on vielä aikaa keskustella tästä ennen äänestystä. One minute. Kiitos edustaja Huntis, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tämä mietintö on hyvin punnittu, tasapuolinen. Siinä on tehty hyvää työtä. Siinä ei meillä ei ole mitään suurempia ongelmia sen hyväksymisessä. Siellä, missä vaikeuksia on ollut, siitä on, niissä on saavutettu merkittävä eh, edistystä, miksi voimme sitä, minkä vuoksi voimme tätä tukea. Eh, ne ehdotetut muutosetykset eh, niistäkään ei ollut mitään vaikeuksia. Sen, näiden lisäksi on vielä vihreältä tulossa suullinen muutosesitys, joka Äh, joka sitten sivua äh, näitä normaaleja Länsi-Balkanin äh, julkisessa tunnettuja ongelmia, ja että maa voi liittyä, mutta ei parane myöskään sitten unohtaa, minkälaista politiikkaa siellä liberaalit sitten noudattavat. Ja tässä tulee Bolognasta esimerkiksi avoimuudesta, sen, sen tyyppisiä asioita, joita emme voi hyväksyä. Ja sitten paitsi sisä, sisällöllisesti myöskin sitten sen, sen vuoksi tämän poliittisen valinnan mukaisesti, että ei tämä ole vapaa markkinat tietenkin ovat tärkeitä äh, kehitykselle, äh, sanotaan, mutta mehän tiedämme myöskin, että, että, äh, että, että ne voivat olla hyvinkin vahingollisia ja meidän täytyy ja meidän pitäisi näitä uutta maata varilla näiltä ongelmilta. Edustaja Katsin yksi minuutti. One minute and 30 seconds. Anteeksi, vaikin puolitoista minuuttia. Kiitos me olemme vielä kolmanneksi suurin ryhmä parlamentissa. Eli kiitos, että sain nyt varjo esittelijänä puheenvuoron. Minä haluaisin yksinkertaisesti yhtyä siihen, mitä muut kollegat ovat sanoneet puhuessaan herätänykin työstä. Tässä on todella tehty erinomaista yhteistyötä ja meillä on joitain tarkistusesityksiä, kahdeksan sellaista. Kaikki olemme antaneet niille tukemme, eli tässä ei ole mitään erityistä lisättävää. Haluaisin vain korostaa sitä, että yhä odottelemme ja on tärkeää, että tämä eturistiriita asia, joka kävi ilmi jo 2000 neljä. Sitä varten perustettiin komissioasiaa käsittelemään. Sen pitäisi nyt todella aloittaa työnsä ja näin voitaisiin edistää korruption torjuntaa tuossa maassa, sillä tuo ongelma on yhä olemassa. Toinen asia, jota pitää korostaa, on se, että pitäisi vielä ponnistella lisää, jotta voitaisiin suojata tiedotusvälineiden vapautta ja edistää maan hallinnollista kapasiteettia. Se on mukava pieni maa, josta tulee hyvä ehdokas maa täysjäsenyyttä varten. Kiitos ja sitten katsin puolitoista minuuttia. Mulțumesc, prezidentul. Uh, tudi jaz bi rad uh, čestitev poročevalcu za izjemno korektno niin, mm, kiitoksia. Esittelijä on tehnyt hyvää, hyvää työtä tässä. Hän eh, suhtautuu hyvin myötämielisesti tähän pienään maahan, joka lähenee lähenemistään EUta. Ja, ja minusta eh, tässä olisi siis suullinen muutosesitys eh, paikallaan uuden pääministerin innostamiseksi ja kannustamiseksi hän äh, äh, ihan Serbian pääministerin ensimmäisenä äh, työpäivänä. Tannok, te kerrotte tapaavanne pääministerin. Minä haluaisin tästä nostattaa esiin aika erikoisen ongelman. Serbian ortodoksinen kirkko on rakentanut kirkon Rumen vuoristolle käyttäen entisen Jugoslavian armeijan helikoptereita – ja nyt sitten äh, tämän kirkon äh, purkamista äh, tai siirtämistä vaaditaan. Ja Serbia on nyt sitten kehottanut Montenegron parlamentin puhemiestä tämän asian hoitamaan, mikä on aika e-, epätavallinen menettelytapa näinä aikoina 21. vuosisadalla. Tämä on sitä, sitä kautta Eh, johtanut analogian vastaisiin, eh, vastaiseen rikossyytteeseen, joka eh, omiaan sitten taas kiristämään tilannetta, tilannetta siellä, eikö, ettekö herra Tanak voisi nyt tehdä parhaanne, jotta nämä ikivanhat asiat eivät taas nousisi pintaan. Uh, Mr. Tanok, please. Kiitos ja edustaja Tannak lopuksi. Well, I have to say, um, Kiitos puheenjohtaja. No, on nyt sanottava, että siitä huolimatta, että tässä piti ikään kuin olla huolellinen Balkanin suhteen, niin tämä on mennyt aika helposti. Ainoa ongelma, joka Guen kanssa oli, oli tämä yksityistämissana ja tämä on aika uskomatonta. Ei meillä nyt niin monta kysymystä esitetty, eli voin käydä nopeasti läpi Lunacek kohta 38. Paneudun tähän vielä. Minusta tämä ei nyt ole mitenkään hullumpi suoraan sanoen, enkä nyt ihan tarkkaan muista, mikä logiikka tässä tätä vastaan voisi ehkä puhua, mutta olen yhteydessä kollegoihin ja sitten vielä palataan tähän asiaan. Mutta todennäköisesti voisin antaa periksi siihen liittyen. Ja sitten 73 Minulle on sanottu, että tämä tarkistus on jo vanhentunut, koska tämä on jo julkaistu Montenegron hallituksen toimesta. Ymmärtääkseni sain tällaisen sähköpostin, jossa sanottiin, että tämä nyt ei ollut ajan tasolla ja sen takia se pitäisi vetää pois. En myöskään tue suullista muutosta tarkistukseen, joka koskee kohtaa 21 ja sitten uuden pääministerin rooli. No hän on hyvin kyvykäs nuoru, nuori mies. Hän on entinen valtiovarainministeri ja tapasin hänet ohimennen. Me emme itse asiassa mainitse sitä, että maasta tulee nyt virallisesti ehdokas maa. Tämä puuttuu johdantason kappaleista. Se pitää laittaa tänne. Tällaisia teknisiä seikkoja pitää muuttaa. Ja jos haluatte mainita uuden pääministerin roolin ja jotain lisää tästä kirkkoasiasta, valitettavasti en tunne sitä ollenkaan. Kuulin siitä nyt ensimmäistä kertaa. En selvästikään hyvin tarkkaan seuraa Montenegron eh, tiedotusvälineitä, sillä en osaa maan kieltä. Eli jos voisitte tästä minulle lisää kertoa, niin se olisi hienoa. Kiitos ja nyt muistuttaisin vielä ennen kuin lopetan tämän asian käsittelyn. Asiasta äänestetään valikunnassa 10. helmikuuta. Ja nyt kun olemme päättäneet, että tämä kokous tapahtuu suljetuin ovin, pyytästä kaikki vierailijat, lehdistö ja diplomaatit poistuisivat salista. Kiitos ja tervetuloa, herra Laitsak. Tämä on siis suljetuin ovin tämä kokouksen seuraava osio.